Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Hyvät kollegat, kello on juuri kuusi yli yhdeksän. Haluaisimme, että kuulemistilaisuudelle jää tarpeeksi aikaa ja kaikille keskusteluille, joten aloitetaan välittömästi. Jos sopii. Niin virallinen Valiokuntakokous on siis tänä aamupäivänä, iltapäivänä ja torstai-aamupäivänä. Ja niin jos aloitetaan. Uuden komission ajan ensimmäinen valiokuntakokouksemme. Se on valmis ja valmiina toimiin. Nyt Euroopan Euroopan neuvosto on tehnyt päätöksen ilmasto- energiapaketista vuoteen 2030 asti hyvin tärkeitä päätöksiä tärkeässä tilanteessa. Esityslista on teillä asiakirjoissanne. Jos ei siihen tule kommentteja, niin voidaan hyväksyä esityslista muuttumattomana. En näe huomioita tietenkin, koska torstaina lopussa on sitten muut asiat ilmoitukset, hyvin tärkeä asia. COP20 Ittren osuus, hyvin tärkeää. Koordinaattoreiden työ, työryhmän päätösten perusteella se työryhmässä olivat siis varjoesittelijät esittelijät. He ovat valmistelleet kompromissitekstin. Kompromissiteksti jaetaan nyt tässä kokouksessa. Se on teillä asiakirjojen joukossa. Viime vuosien menettelyn mukaisesti Itren lausunto pitäisi lähettää Envin puheenjohtajalle. Ja Envihän äänestää tänä iltapäivällä. Envi siis äänestää tänä iltapäivällä ja haluaisimme lähettää heille oman kantamme. Ja tietysti ehdotamme, että he ottavat sen huomioon. Jos se ei ole vastaväitteitä, niin oletan, että voin tämän kantamme lähettää Enviin. En näe vastaväitteitä, joten voimme lähettää kantamme enviin. Sitten kohta kolme. Julkinen kuulemistilaisuus EUn energiastrategiasta sisäenergiamarkkinoilla. Siis, kun otetaan huomioon tulevat energian sisämarkkinat, koska niitä ei ole saatettu loppuun vielä. Ja jäsenvaltiot pääministerit ja presidentit lupasivat saattaa sen valmiiksi jo kolme vuotta sitten. Helmikuussa 2011 luvattiin 2014 vuoden loppuun mennessä. Sikäli kun näen, niin vielä kaksi kuukautta tässä on. No mutta nyt jos puhutaan vakavasti, niin meillä on sisä, energian sisämarkkinat, jotka ovat melkein saatettu valmiiksi. Mutta se, mitä tarvitaan, on selkeästikin tietysti infrastruktuuria. Sitä ei ole vielä saatu valmiiksi. Rajat ylittävät yhteydet, kaikki päätökset energiakaupasta ja energian siirrosta EUn sisällä. Esimerkiksi verkkosäännöt, tukijärjestelmä uusiutuville. Niiden täytyy olla johdonmukaiset jos haluamme energian kaupankäyntiä EU-ssa. Tai sitten vähittäin, asteittain pitäisi lopettaa säänneltyjen hintojen käyttö. Miten muuten voidaan käydä avointa kauppaa markkinoilla? Ei tämä ole helppoa, tiedämme sen oikein hyvin. Jäsenvaltioilla ei ole helppoja päätöksiä edessään, mutta sanon kuitenkin, meillä on energiakolmiomme, turvallisuus, kohtuulliset hinnat, kilpailukykyiset hinnat ja sitten ympäristön suojelu. Tämä tiedetään oikein hyvin. Mahdollisesti, sanoisin näin, voitte olla tietysti eri mieltä. Ehkäpä tärkein on kuitenkin energiaturvallisuus, koska ilman energiaa ei voida tehdä mitään. Mutta ovat ne kaksi muutakin tärkeitä. Mutta nyt puhutaan energiaturvallisuusstrategiasta. Ja sitten siinä on mietintömme, jota valmistelee herra Saudargas esittelijänä. Meillä on varjoesittelijämme. Ja tämä on nyt sitten ensimmäinen osa keskusteluamme tästä energiavarmuus, energiaturvallisuus. Se on aina ollut suuri osa ITREn toimintaa. Ensimmäinen mietintömme. Nyt uudella toimikaudella. E, hyvin tärkeä eurooppalaisten ja Euroopan kannalta. Nyt on myös Ukrainan kriisi. Silloin on oikein helppo ymmärtää sen merkitys. Tämä minulla ja Jacques Delorilla oli mielessämme, kun energiayhteisöä ehdotimme tässä talossa neljä vuotta sitten. Esittelijät sitä tukivat, ja mietinnöissä ja julkilausumissa sitä meidän puoleltamme tuettiin. Esittelijöinä olivat Rova Kolarska-Bobinska, Rova Savela ja muutkin. Sitten ihan lopuksi lisäisin sen, että nyt meillä on jotain sellaista kuin jatkuvuus Euroopan energiayhteisössä. Energiaunioni itse asiassa se on sama ajatus. Pieni, vähän eri slogani, parempi slogani, energiaunioni, niin kovin voimakas sana. E, energiayhteisö ei ole niin vahva ilmaisu kuin energiaunioni. Niin, ja haluaisin sanoa, nyt meillä on komissiossa varapuheenjohtaja, joka nimenomaan vastaa energiaunionista. Siis tämä on lähestymistapa. Olemme varmoja, että energiaunionin energiavarmuus ovat tärkein asia. Joten kokous on alussa ja olemme kovin innoissamme, että pystymme kutsumaan ammattilaisia kautta Euroopan. Kiitos, että tulitte paikalle. Tervetuloa kaikille. Tervetuloa kaikki osallistujat. Tämä on julkinen kuulemistilaisuus. Voitte sitä katsoa myös internetistä parlamentin äh, nettisivustolla. Internet on avoinna teille. Siellä striimi kulkee. Nyt jos haluaisin pyytää ja kysyä esittelijöitä, haluatteko sanoa alkuun jonkun sanan vai haluatteko tehdä vain yhteenvedon? Riippuu teistä. Voitte myös alustaa. Ihan saatte itse päättää. Kiitos puheenjohtaja oikeastaan esittelittekin jo aiheen niin selvästi, että haluaisin vain lyhyesti tervehtiä arvon vieraitamme. Olen valmis täällä kuuntelemaan tarkkaan ja sitten analysoimaan käytävää keskustelua. Puheenjohtaja, te jo mainitsittekin keskeisimmät sanamuodot, keskeisimmät aiheet. Ihan lyhyt huomio omalta osaltani mihin me pyrimme energian varmuuden osalta. No ensinnäkin tästä ei saisi tulla yhden talven strategiaa. Meidän pitäisi saada aikaan vakava, näkyvä energiaunionin pilari tästä, kuten puheenjohtaja te jo mainitsitte. Kiitos oikein paljon. Odotan nyt mielenkiinnolla keskustelua. Kiitos, joten Teillä on sitten ratkaiseva puheenvuoro lopussa, kun teette yhteenvedon ja esitätte omat huomionne koko keskustelun jälkeen. Nyt jos sopii. Puhuja kerrallaan. Niin haluaisin myös kertoa, että meillä on nyt 3 tuntia 15 minuuttia keskus tähän kuulemistilaisuuteen. 12.30 pitäisi lopettaa, ei pidetä taukoa. Minulle se on vaikeaa, mutta kyllä minä sen varmaan kestän. Kolme tuntia 15 minuuttia. Kullekin puhujalle, jos voisin pyytää, hyvät ystävät, kaikkialta Euroopasta. Kymmenen minuuttia alustuksellenne, ei pidempää, jos sopii. Sitten 20 minuuttia kysymyksille, teidän kysymyksillenne, hyvät kollegat. Kaksi minuuttia per kysymys, jos on puheenvuoro pyyntölistalla liikaa, niin sitten tulee puolitoista minuuttia. No mutta alustavasti kaksi minuuttia. Ja sitten vastataan kysymyksiin. Te pääpuhina vastaatte. Tietysti kysymysten määrästäkin riippuu. Ehkä sitten jää käyttöön enemmän aikaa. Niin, tässä kaikki alkuun. Sanoisin myös, että ensimmäinen puhuja on herra Romas Svedas kansainvälisten suhteiden ja politologian laitokselta Vilnan yliopistosta Liettuasta. Ja tässä aiheena on EUn energiaturvallisuuden rakentaminen. Opitut asiat ja uudet haasteet. Hyvin mielenkiinnolla kuuntelemaan, olkaa hyvä. Jemen. Kiitos hyvä puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulle on suuri ilo ja kunnia saada puhua teille tänään täällä. Eritoten olen ilahtunut tästä sen vuoksi, että olen toiminut talous- ja energiadiplomatian alalla 20 vuoden ajan. Nyt olen ollut jo kolme vuotta yliopistossa ja todella voin jakaa teille näkemyksiä. Ne tiedän, että aikaa on vähän, joten haluaisin puhua teille kolmesta tärkeästä viestistä. Kansainvälinen energiajärjestö määrittelee energiaturvallisuuden keskeytymättömäksi energialähteiden saattavuudeksi kannattavalla hinnalla. Lähteiden monimuotoistaminen turvaa energian saannin, mutta energian toimitus, vaikka se tulisi edes yhdestä ulkoisesta lähteestä, sen ei pitäisi olla ongelma, jos energian toimittajan ja asiakkaan väliset suhteet ovat avoimia ja ne perustuvat markkinoihin ja kumppanuuteen. Ongelmat alkavat siitä, kun energian, energialähteen haltija, eritoten jos se on epädemokraattinen haltija, käyttää väärin ö, omaa asemaansa poliittisista syistä. Tämän lisäksi, kun käydään taistelua poliittisista ja geopoliittisista tavoitteista, normaali taloudellinen logiikka ei toimi. Venäjän energiapolitiikka osoittaa sen, että poliittiset tavoitteet ovat tärkeämpiä kuin taloudelliset tavoitteet. Tämä on todellisuutta ja sitä hyvin osoittavat monet eri tapahtumat, kuten esimerkiksi energiatoimitusten lopettaminen, läpinäkymätön hintapolitiikka, erilaiset kaasuvälittäjäjärjestelmät ja muut. Suurempi energian riippuvuus lisää Moskovan poliittista ja taloudellista valtaa energian tuontimaihin. Joten mikä on tämän vallan tavoitteena? Venäjä haluaa pitää kiinni vallastansa entisissä neuvostoblokin maissa ja se haluaa globaaliksi, globaaliksi vallaksi. Miten me kestämme tämän? Meillä täytyy olla demokraattiset vahvat järjestelmät ja avoimet markkinatalouden periaatteet. Tämän takia Kreml, Kreml haluaa poistaa demokratian ja liberalismin. Venäjän federaatio, joka e- on epädemokraattinen poliittinen järjestelmä, käyttää väärin kokonaisenergiavaltaansa entisissä neuvostoblogin maissa, jotka ovat siirtyneet demokratiaan. Ensimmäinen viestini on se, että Venäjän federaatio yrittää häiritä ja kääntää takaisin päin jatkuvan demokratisointiprosessin – tai suunnata niitä kohti harmaata aluetta, jossa tällainen valtapolitiikka ja näennäinen pluralismi on johdossa. Tämän johtopäätöksen tein lukiessani kuuluisia politologien Samuel P. Huntingtonin ja Thomas Carrotherin teoksia. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin kiinnittää huomiotanne nyt tässä Venäjän vallan soveltamiseen. Georgia, Moldova, Ukraina, valko ja Baltian maat, kaikilla näillä, kaikilla näillä mailla on yhteinen nimittäjä. Ne ovat Venäjän federaation, federaation liitoksissa. Seuraava kartta osoittaa ne tapaukset, joissa on harjoitettu Venäjän taholta taloudellista politiikkaa, poliittista ja sotilaallista vallankäyttöä. Ja seuraavassa kartassa sitten on diplomaattisen ja tietovallan käyttö. Meillä on tässä sotatapaus, niin kutsuttu hybridisota. Energia on osa hybridisotaa. Sitä ei käytetä pelkästään poliittisten tavoitteiden saavuttamisen välineenä, vaan kun otetaan huomioon ne haitat, mitä se saattaa aiheuttaa, sitä käytetään myös aseena. Kehittämällä North Stream ja South Stream kaasu ja Venäjä yrittää varmistaa tulonsa Länsi-Euroopan mailta ja vahvistaa valtaansa Keski- ja Itä-Euroopan maissa ohittamalla ne. Kaksi uutta, uutta Venäjä, äh, Valko-Venäjälle ja Kaliningradan rakennettavaa ydinvoimalaa, jotka ovat vain 50 kilometrin päässä Liettuan rajasta, ovat todella kallis ponnistus yrittää pitää kiinni kolme Baltian maata aikaisemmassa Venäjällä neuvosto IPS-UPS järjestelmässä. Venäjä yrittää tämän lisäksi kehittää, äh, yrittää estää uusien vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöä Keski- ja Itä-Euroopassa. Tämän vuoksi toinen viestini kuuluukin näin. Lähestulkoon äh, kaikki uudet energiahankkeet, jotka ovat strategisesti tärkeitä, ovat tieto hyökkäyksen kohtana. Niitä yritetään, niiltä yritetään viedä uskottavuutta ja kyseenalaistaa niiden taloudellinen ja poliittinen arvo. Tällaiset, tämä menee neljään suuntaan. Ensinnäkin on konflikteja paikallisyhteisön kanssa, sitten ympäristöarviot joutuvat koville, samoin hanketurvallisuus ja näiden hankkeiden talous kyseenalaistetaan. Meillä on esimerkkinä yhdysvaltalainen yritys Chevron, joka voitti kansainvälisen tarjouskilpailun, mutta vetäytyi hankkeesta Liettuassa, koska tässä oli ö, konflikti paikallisyhteisön kanssa, samoin kuin keskushallinnon kanssa. Toiseksikin alueellinen uusi ydinvoimalahanke ö, jäädytettiin, koska se onnistuneesti politisointiin vaalikampanjassa ja niin edelleen. Tällaiset, tällaisia hyökkäyksiä on tehty aina Neuvostoliiton hajoamisesta lähtien ja ne tulevat jatkumaan yhäkin. Tämän lisäksi puuttuu avoimuutta sen osalta, mikä on tällaisten kampanjoiden rahoituslähde. Tämän vuoksi Euroopan unionin ja EUn jäsenvaltioiden pitäisi todellakin pitää tämä mielessään ja käyttää asianmukaisia ennaltaehkäiseviä toimia. Hyvät naiset ja herrat, komission tiedonanto Euroopan energiaturvallisuusstrategiasta tulee oikea-aikaisesti ja sen ehdotetut toimet ovat hyvin kattavia. Välittömät toivat, toimet seuraavaa talvea silmällä pitäen ovat erityisen hyviä. Viittaan tässä yhteen niistä. Eritoten ajattelen lisäkaasuvarantojen hyödyntämistä mukaan lukien nesteytetty maakaasu. Olen iloinen voidessani kertoa teille, että 27. lokakuuta LNG-terminaali saapui Liettuan satamaan Klaipedan. Tämä on tällainen kelluva laitos ja sen kapasiteetti vuosittain on hyvin suuri. Tämän terminaalin nimi on itsenäisyys, independence. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, Kolmas viestini on se, että Euroopan unionin energiaturvallisuusstrategian suurin haaste ei tule Euroopan unionin ulkopuolelta, vaan sen sisäpuolelta. EU-jäsenvaltiolta puuttuu poliittista tahtoa. Ilman jäsenvaltioiden toimia ja toteutusta strategiasta strategia pysyy pelkkänä asiakirjana. Valitettavasti Euroopan unionin kolmannen energialainsäädäntöpaketin täytäntöönpano on hyvin hajanaista. Gazpromin South Stream-hanke on suurempi kuin eurooppalainen Nabukko, ja syyskuussa yksi jäsenvaltio aivan odottamatta pysäytti kaasun toimitukset Ukrainaan. Oma maani menetti hyvin strategisen liuskekaasusektorin investoijan ja niin edelleen. Poliittisen tahdon puutteen takia eurooppalainen Yhteisvastuu myös kärsii. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, Euroopan unionin energiamarkkinoiden loppuun saattaminen vuoden 2015 loppuun mennessä ei tule toteutumaan. Ilman vahvoja ener- sisäisiä energiamarkkinoita Eurooppa ei tule ulkoisesti olemaan vahva. Tämän vuoksi minä puhun teille tänään ja vetoan teihin, että käyttäisitte valtaanne ja ponnistelisitte sen puolesta, että Euroopan energiaturvallisuusstrategia ei jäisi pelkäksi paperiksi. Tässä kontekstissa Euroopan komission pitäisi toimia aktiivisemmin ja tiukemmin, kun se varmistaa Euroopan lainsäädännön täytäntöönpanoa. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Esityksessäni olen korostanut kolmea energiaturvallisuuden haastetta. Ensinnäkin energiaa käytetään demokratian ja liberalismin torjumiseen. Energiasektori on jatkuvan tietohyökkäyksen kohteena ja kolmanneksi energian, energiasektorin osalta puuttuu poliittista tahtoa. Nämä haasteet menevät pitemmälle kuin perinteinen ymmärrys sen osalta, mitä energia sektori tarkoittaa. Näissä ei ole kysymys pelkästään teknisistä tai markkinoihin liittyvistä asioista, vaan myös poliittisista ja kansainvälisistä suhteista. Tämän vuoksi, jotta näihin haasteisiin voitaisiin tarttua, me tarvitsemme kaiken kattavan vastauksen, ja tuo vastaus on Euroopan unionin energiaunioni. Hyvät naiset ja herrat, näyttäisi siltä, että olemme päätyneet sellaiseen pisteeseen, jossa Euroopan unionin energiaunionista puhuessamme emme ole enää siinä asemassa, että voimme sanoa, jos meidän pitäisi puhua pikemminkin ja kysyä, mitä ja milloin. Kiitoksia. Thank you for your speech. Kiitoksia alustuksestanne ja ehdotuksistanne, joita siinä oli. Energia Onko se poliittinen ase? Sisämarkkinasäännöt on hyvin tärkeää. Rajat ylittävien yhteyksien loppuun saattaminen on hyvin tärkeää ja Euroopan turvallisuusstrategia ei pitäisi olla pelkkään, pelkästään paperilla, se pitäisi toteuttaa. niin nopeasti kuin mahdollista. EUn energiaunioni. Kiitoksia vielä kerran. Ja nyt aloitamme keskustelun. Herra Saudelis, haluatteko aloittaa? Olkaa hyvä. Thank you very much. Eh. Kiitos oikein paljon. Kiitos tästä hyvin kattavasta analyysistä, jossa kuulimme uhasta, joka meihin kohdistuu idästä päin. Mutta minulla olisi kysymys. Ajattelisin sitä, mitä painotitte puheenvuoronne lopuksi sanoitte, että pitää keskittää eurooppalaista poliittista tahtoa kohti eurooppalaista energiaunionia. Minulla olisi kysymys. Onko tämä energiastrategia ja kaikki ponnistelut olemassa siksi, että taistellaan ongelmia vastaan, joita meillä on Venäjän kanssa, vai voitaisiinko ajatella, että – jos ajatellaan yhtä maata itäistä ulottuvuutta, niin voitaisiinko tästä vetää jotain johtopäätöksiä yleisemminkin Euroopan energiavarmuusstrategian osalta? Eli mitä näkökantoja tässä voitaisiin painottaa? Herra Petersen on no varjoesittelijä. Teillä on puheenvuoro. Kiitos kovasti tästä analyysistä. Se antoi paljon ajattelemisen aihetta monin tavoin ja valaisi näitä hyvin vakavia haasteita, joita meillä on, yhteisiä sellaisia. Ja olisin täysin samaa mieltä johtopäätöksistä, että täytyy saada aikaan todellinen unioni ja miten tärkeää se on. No sitten kysymykseni. Voisitteko valaista vähän enemmän millä keinoilla todellinen unioni näissä asioissa saavutettaisiin ja täsmällisemmin, että mikä rooli pitkällä aikavälillä siinä kun halutaan saavuttaa itsenäisyys, mikä rooli on uusiutuvilla ja energiatehokkuudella. Ja tämä jälkimmäinen on tärkeä asia minulle, koska tässä todellakin voidaan energiaa säästää ja näin itsenäisyyttämme parantaa. Voitteko tätä vielä käsitellä eteenpäin. Kiitoksia seuraava varjoesittelijä herra Javor. Thank you very much. Um, uh, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos tästä mielenkiintoisesta alustuksesta. Olen kanssanne aivan samaa mieltä siitä, että energiaunionin pitää olla ratkaisu näihin ongelmiin, mutta kun me sovimme, että tarvitsemme energiaunionin, niin kysymys on kai minkälainen unionin tulisi olla. Kuten edustaja Petesen sanoi, riittääkö se, että luodaan energiaunioni, joka keskittyy fossiilisiin polttoaineisiin? Oikeastaan ainoastaan kaasun saannin turvaamiseen. Joskus liittyy myös ydinenergiaan. Strategian mukaan vuoteen 2030, jos kaikki saadaan aikaiseksi, mitä strategiassa on esitetty, niin Euroopan riippuvuus kaasun, öljyn ja hiilen osalta lisääntyy. Onko tämä nyt järkevä ja tehokas strategia, jos se ei vähennä Euroopan riippuvuutta ulkoisista energialähteistä – vaan lisää riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista ja niiden tuonnista. Pitäisikö meidän ottaa toisenlainen lähestymistapa energiastrategian osalta? Pitäisikö keskittyä enemmän energian tehokkuustoimiin, enemmän uusiutuviin energialähteisiin, jotta todella voitaisiin vähentää Euroopan riippuvuutta tuontienergiasta? Minun on sanottava, että tämän päivän kokous on, miten nyt sanoisin, ehkä hiukan pettymys minulle, kun huomaan, että useimmat puhujat, useimmat aiheet, joita otetaan esiin, liittyvät fossiilisiin polttoaineisiin, öljyyn ja kaasuun, niiden saannin turvaamiseen ja hyvin vähän kuullaan energiatehokkuudesta ja uusiutuvista energialähteistä. Niin pitäisi mielestäni keskittyä strategiassa enemmän. Mr. Henkel is... Kiitoksia kollega varapuheenjohtajamme herra Henker. Olkaa hyvä. Niin, kiitos kovasti. Mahdollisuus siihen, että tulee kiristetyksi. No eihän se Euroopassa ole uutta. muistan hyvin 70-80-luvun samasta asiasta kärsittiin Persialahden maiden osalta ja muista länsimaiden reaktion. Se oli todellakin hallita kaikkia energialähteitä, jotta voidaan välttää, että tämä tapahtuu uudelleen. Nyt jos tarkastelemme Euroopan todellisuutta nykyään, niin on ihan eri tilanne. On joitakin maita, kuten otitte esille, rakentavat uusia ydinvoimalaitoksia – sitten yksi toinen suuri maa sulkee niitä. Jotkut maat sitten ottavat avosylin vastaan liuskekaasun. Joissakin maissa ei haluta mitään, olla missään tekemisessä sen kanssa. Joissakin maissa kasvatetaan mahdollisuuksia käyttää hiiltä, toisissa ei. Ja todellakin mietin, että onko todellakin mahdollista, että meillä olisi eurooppalainen energiaunioni, jos hyväksymme sen, että että kukin maa harjoittaa omaa energiamiksiään. Kiitoksia. Sitten seuraavana puhuu kollega Baltsitis. Kiitos oikein paljon. Kiitos oikein paljon. Rosvadas, tiedän, että olette tunnettu asiantuntija tällä alalla. Baltian maat ja erityisesti Liettua, joka rakensi nesteytetyn maakaasun terminaalin, ovat pyrkineet oppimaan menneisyyden virheistä, koska jos katsotaan ajassa taaksepäin viisi vuotta edellistä kautta, niin puheenjohtaja varmasti muistatte, miten hankala meidän oli saada aikaan energia-alalla edistystä. Pyrimme huolehtimaan siitä, että Baltian maat tunnustavat autetaan maine, jotka ovat erityisen haavoittuvaisessa asemassa. Ajettiin sitä, että tarvitaan tiettyä suojaa. Ja tämän edistystä on kuitenkin nyt tapahtunut. Olen kollegoiden kanssa samaa mieltä. Esimerkiksi komissiossa on esitetty, että meillä on oltava Baltian maissa yksi LNG-terminaali, iso terminaali – mutta että sen rakentaminen olisi mahdollista vasta vuonna 2030 olisi tarkoittanut, että olisimme vielä riippuvaisempia vielä 16 vuoden ajan. Ja lisäisin vielä, että yhteenliitännät puuttuvat verkkojen välillä. Eli miettisinkin nyt, miksei puhuta ydinenergian kehittämisestä siitä, tulisiko sitä kehittää tai ei kehittää edelleen. No tämä on valinta, joka on tehtävä, mutta meidän pitäisi tutustua mahdollisuuksiin. Uusiutuvien energianlähteiden osalta kaikki maat voivat tehdä omat päätöksensä, mutta meidän pitäisi olla varmoja siitä, että meillä on turvallinen luotettava infrastruktuuri ja sellaiset hinnat, joilla voidaan kilpailla. Se on poliittinen tavoite totta kai. Haluaisin kysyä asiantuntijaltamme, miten suhtaudutte ydinenergiaan koko ydinalan kehittämiseen. Ja miten suhtaudutte energiaverkkoihin? Tulisiko niiden olla jäsenvaltion hallinnassa vai ei? Ja yksi suuri näistä nestetty makausun terminaali Baltian maihin. Mitä mieltä olette tästä, kun on pohdittu sitä, voidaanko se rakentaa alueelle, jolla meri jäätyy, ja sitä ei voitaisiin aina käyttää? Kiitos alustuksesta ensinnäkin. Puhuitte paljon Venäjän uhasta, erityisesti kun tätä huomioon, mitä äskettäin on tapahtunut. Siinähän on ihan järkeä. Mutta energiaunionin suhteen, siihen tarvitaan kaikki 28. Esimerkiksi oma maani Irlanti. Jos me olisimme osa unionia, niin mikä rooli olisi mielestänne erityisesti nesteytetyllä maakaasulla maissa, kuten meillä, jotta saataisiin tämä riippumattomuus, josta puhuitte. Venäjän, jos ei olisi Venäjän kauppaa, niin siltikin puhuisimme energiaunionista, tarjonnan monimuotoistamisesta, liuskekaasusta kautta maailman ja niin edelleen. Mikä rooli Euroopan näkökulmasta teillä olisi? Mitä haluaisitte nähdä tapahtuvan? Ja kuten edellinen puhuja sanoi, mahdollisesti myös ydinvoima ja uusiutuvat. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Nyt haluaisin pyytää teitä. Ei, kun siellä olikin vielä, vielä yksi kysymys. Niin, olkaa hyvä. Well, shadow, our shadow. Niin, varjoesittelijä, olkaa hyvä. Uh, uh, Uh, uh, Kiitos puheenjohtaja. προηγούμενοι βεβαίως για το θέμα της Kiitos puheenjohtaja. Muut kollegat kysyivät samansuuntaisesti, mutta kysyisin vielä ydinenergiasta. Mainitsitte, että Liettua on luopunut ydinenergiasuunnitelmasta, joten selkeä yhtenäistä kantaa ydinenergiaan ei ole tällä hetkellä. Kuulisin mielelläni, mikä teidän kantanne on. Toinen kysymykseni liittyy riippumattomuuteen Venäjän politiikasta maakausun osalta. Puhuitte eurooppalaisesta Nabukosta. Eikö teitä huolestuta se, että Nabukossa on kyse maakausun tuonnista Eurooppaan, jos se joskus toteutuu hankkeena sellaisista maista, jotka ovat poliittisesti hyvin epävakaita, kuten hyvin tiedätte. Jos ajatellaan Irania, Irakia, Kaspian meren aluetta. Joten me puhumme tuonnista sellaisista maista, joissa on aina poliittista epävakautta. Olisiko teistä virhe EUn puolelta toimia niin, että katkaistaan kaikki suhteet Venäjään ja näin tavallaan keskitytään ainoastaan yhteen aika epävakaaseen kohteeseen. Kiitos other requests for... Kiitos. Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Niin, olkaa hyvä, herra Tajani. Grazie, presidente. Mm, I rifornimenti... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Todellakin. Energiasaatavuus Euroopassa on ongelma. Venäjäkriisillä on ollut oma vaikutuksensa hintoihin. No, tässä on muitakin tutkittavia reittejä. Pohjois-Afrikka ja Libya, ne ovat olleet suuria toimittajia. Pohjois-Afrikan epävakaus on kuitenkin aiheuttanut ongelmia. Ajattelen tässä nyt omaa maatani Italiaa. Voisi olla ihan hyvä, jos syvällisesti pohdittaisiin tämän vaikutuksia, aivan kuten myös liuskekaasua. Eurooppa laahaa muiden maiden jäljessä, varmasti ainakin Yhdysvaltojen jäljessä ajatellen liuskekaasun hyödyntämistä. Meillä pitäisi olla neutraalimpi lähtökohta, kun me tarkastelemme myös näitä mahdollisia ympäristövaikutuksia. Mielestäni meidän pitäisi liuskekaasun potentiaalia Euroopan kannalta tarkastella syvällisemmin ja haluaisin kuulla vieraamme näkemyksen tähän. Olkaa hyvä, herra Högmark. Kiitos. Hyvin lyhyt kysymys koska kun puhutaan varmuudesta, niin puhutaan siitä suhteessa naapurustomme ja Venäjään. Ja painotetaan, miten pitäisi kehittää tuontia ja eri fossiilisten energialähteiden käyttöä. Mutta samaan aikaan meillä on ilmastostrategia – jonka myötä sitten tulee tiettyjä rajoituksia. Ja olisi kiintoisaa kuulla teiltä, miten näette Euroopan riippuvuuden eri energialähteistä ja miten eri energialähteitä täytyy tarkastella, joita meillä jo nyt on, jotka ovat niin sanoakseni, niillä on eri riippumattomuusasteita, tietysti vesivoima, ydinvoima. Ja jokainen muutos näiden energialähteiden kehittämisessä vaikuttaa todellakin merkittävästi Euroopan energiaturvallisuuteen ja on tärkeää sanota, että Saksan kehityskulut siinä mielessä tarkoittavat sitä, että meistä tulee enemmän riippuvaisia energialähteistä, joita meillä ei ole tai joita täytyy tuoda. teidän, haluaisin teidän kommentoivan tätä. Uh, thank you very much. Kiitos. En näe enää puheenvuoropyyntöjä, joten jos sopii, voitte kommentoida. Thank you very much. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitokset teille kysymyksistänne. Ne ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä ja odotan ilolla tätä keskustelua. Tietysti Halusi, olisin halunnut tässä johdannossani puhua useammastakin asioista, mutta aikarajojen vuoksi en näin voinut toimia. Tärkein viestinihän oli ja on se, että kun puhumme energiastrategiasta ja kehitämme energiastrategiaa, meidän pitäisi olla tietoisia todellisuudesta. Meidän ei pitäisi myöskään pelätä tämän todellisuuden kohtaamista. Koska jos me piilotamme päämme todellisuudelta, niin eivät strategiamme toimi. Ne eivät ole tehokkaita. Viestini oli se, että kun puhumme energiaturvallisuudesta ja energiahankkeista, niin tässä ei ole kysymys pelkästään taloudesta. Joten strategioissamme jokaista uutta energiahanketta pitäisi tukea vielä lisää ennaltaehkäisevillä toimilla, joilla varmistetaan se, että voidaan vastata tämän päivän todellisuuteen. Joten se, mitä halusin nyt tuoda esille ja eritoten sanoa Euroopan parlamentille, koska parlamentissa me voimme tämän sanoa avoimemmin ja selkeämmin. Strategian osalta toteaisin, että strategia on hyvä. Se täytyy panna nyt täytäntöön. Ja kohdataanpa vielä eräs todellisuudessa. todellisuus. Olen toiminut hallitu, hallinnossa 20 vuotta. Kyllä meiltä puuttuu poliittista tahtoa. Meidän täytyy tunnustaa tämä. Me puhumme sisäisistä energiamarkkinoista ja niiden loppuun saattamisesta vuoden 2000 15 loppuun mennessä, mutta ei tämä tapahdu. Tässähän on yksinkertaisesti kysymys poliittisesta tahdosta. Tässä ei ole kysymys energiasta, ei teknisistä asioista, vaan poliittisten päätösten tekemisestä. Meillä on strategioista, me keskustelemme niistä, mutta meidän pitäisi keskustella niistä päätöksistä, joita on tehty. Tämä on todellisuutta ja meidän ei pidä piilottaa päätämme siltä. Tietysti kun puhumme siitä, mikä strategia nyt pitäisi olla, strategiassahan ei ole pelkästään fossiilisten polttoaineiden, kaasun ja öljyn yhteenliitettävyyttä. Tässä on kysymys myös uusiutuvista energianlähteistä, energiatehokkuudesta ja tehokkain energia on se energia, jota ei käytetä. Se on turvallisinta, joten ensinnäkin me tarvitsemme uusiutuvia energialähteitä ja toisaalta halusin esitellä teille tuolta hyvin poliittisesti intensiiviseltä alueelta toisenlaisen todellisuuden. Meillä on sellainen naapurimaa, joka yrittää manipuloida ja joka yrittää häiritä ja pysäyttää meidän sisäiset eurooppalaiset markkinamme. Anna teille esimerkin. Jos Meillä on Venäjän federaatiosta tuotavaa sähköä, joka tuotetaan kaasun avulla. Ja Venäjällä kaasun hinta on neljä kertaa alhaisempi kuin Liettuassa. Joten liettualainen sähkön tuottajamme, joka käyttää kaasua, hänen täytyy kilpailla Venäjän federaatiosta tuotavaa kaasua vastaan. Ja siellähän todellakin kaasun hinta on neljä kertaa alhaisempi kuin meillä. No mikä lopputulos nyt sitten tässä on? Kolmas maa häiritsee meidän sisäisiä eurooppalaisia markkinoitamme. Tässä ei ole kysymys enää pelkästään energiasta, siinä on kysymys kilpailusta ja taloudesta. Nämä ovat aivan perusasioita Euroopan unionissa, joten No, ei minun ehkä tätä nyt aivan tragediaksi pidä tässä muuttaa, mutta meidän täytyy sanoa kovalla äänellä, että tämä on todellisuutta ja meidän täytyy tehdä jotain sen osalta. Ja nyt jos puhuisin sitten Euroopan energiaunionista seuraavaksi. No, tietenkään emme voi päättää ihan yhdessä yössä, että tämä homma hoidetaan näin. Tämä on prosessi, jota akateemisessa maassa, maailmassa kutsutaan spillover-hankkeeksi. Eli todellisuus kannustaa meitä etenemään tässä. E- Euroopan unionissa energiaturvallisuuden osalta me olemme siinä tilanteessa, että me emme voi olla toimimatta. Meidän täytyy toimia, meidän täytyy ryhtyä asianmukaiseen toimiin, toimintaan tässä ja asianmukaisesti tietysti kunnioittaen yksittäisten jäsenvaltioiden primäärienergia miksi päätöksiä. Tämä on tietysti jäsenvaltioiden valtaoikeuksien piirissä, piirissä, mutta jos kaikki EUn jäsenvaltiot päättävät yhdestä hankkeesta, niin silloinhan meidän pitäisi pitää kiinni päätöksestänsä. Ja kun puhumme Napukosta, en minä puhu tämän hankkeen taloudellisesta osa-alueesta, vaan poliittisesta puolesta. Jos me päättäisimme kaikki nyt panna tämän täytäntöön, niin sitten se pitää hoitaa. Se pitää tehdä. Taloudellinen keskustelu on aivan sitten erikseen. Täällä esitettiin kysymys, millä tavalla meidän pitäisi tarttua energiaturvallisuuskysymykseen. Minä pidän tästä vertailusta, jossa sanotaan, että joskus keskustelussa tulee esille sellainen kysymys, että Euroopan unioni rakentaa energiakapasiteettia esimerkiksi liian suuria kaasuyhteen liitäntöjä. Me emme käytä tätä kapasiteettia täysillä, mutta toisaalta kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot nostavat sotilasbudjettejansa. Miten paljon me tankkeja oikein tarvitsemme? Kenties olisi parempi rakentaa vielä yksi kaasuputki tai yksi voimalaitos sen sijaan, että hankittaisiin näitä lisää lentokoneita tai lisää sukellusveneitä tai tankkeja. Todellisuus osoittaa sen, että meidän pitäisi olla valmiita. Vastatakseni toiseen kysymykseen, niin avainsana on joustavuus. Mitä enemmän joustavuutta, sitä parempi. Tämä liittyy näihin yhteen toimivuuteen, sähkökaasu, energia, Siinä tarvitaan ennen kaikkea joustavuutta. Kansainvälisissä neuvotteluissa henkilö tai maa on vapaa sanomaan ei myöskin. Meillä on tänä päivänä Euroopan unionin jäsenvaltioita, jotka eivät voi sanoa ei joillekin energian toimittajille. Tämä tarkoittaa riippuvuutta. Mitä enemmän meillä on joustoa, sitä, mitä enemmän meillä on valinnanvaraa, niin sitä paremmin energiaturvallisuus toteutuu. toteutuu. Meidän pitäisi monipuolistaa energian lähdehankkeita, energialähteitämme. Ja mitä ydinvoimaan tulee, niin ottaen huomioon Euroopan unionin ilmastopolitiikan ja sen mitä lisää vahvoja toimia kansainvälinen energiajärjestö on tehnyt ydin turvallisuuden osalta, niin kyllä ydinvoima on osa energiamiksiä. Jokainen jäsenvaltio päättää tästä itse. Minun maani on ydinenergiapuolella. Tietysti, jos meillä on ilmastonmuutospolitiikkaa, niin meidän pitää jatkaa sen kanssa ja ottaa se huomioon kaikessa keskustelussa politiikassa. Meidän täytyy myös ottaa huomioon tällaiset energialähteet kuin ydinvoima, ja silläkin voidaan edesauttaa ilmastonmuutospolitiikkaa. Kiitos. Kiitos puheestanne, selkeistä huomioistanne. Ne ovat hyvin tärkeät kaikille meille varmasti. Kuten sanoitte, olette eräänlainen riippumaton neuvonantaja ammattilainen. Sellaisen näkökulma on hyvin tärkeä, koska seuraava puhujamme, herra Václav Bartuska, itse asiassa edustaa Tsekin tasavallan hallituksen näkökulmaa, koska te olette erikoislähettiläs energiaturvallisuudelle Tsekin tasavallan ulkoministeriöstä, eli Tästä näkökulmasta olette enemmän maan virallinen edustaja. Tietysti kaikki mielipiteet otetaan huomioon, sehän on selvää. Mutta nyt teidän näkökulmanne mielipiteenne tulee esiin. Ja siinä teemana on herätyssoitto, jota kaikki tarvitsimme. Mitä voidaan vähentää riippuvuuttamme EUn naapurustosta? Pohjois-Afrikasta, Lähi-Itään ja sitä kautta Venäjään. Olkaa hyvä. Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kiitos oikein paljon, että sain kutsun puhua täällä. Tämä on minulle suuri kunnia. Ensin nopeasti käyn läpi, miten paljon asiat ovat muuttuneet ympärillämme viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana ja sitten kotimaan resursseistamme, mitä voimme tehdä, ja sitten lopulta Venäjän Ukrainan kaasutilanteesta. Viisi vuotta sitten olin yhteydessä EUn Venäjän Ukrainan kaasukriisissä vuonna 2009, joten minulla on siitäkin sanottavaa. Mutta ensin viimeksi kuluneet viisi vuotta, 2009 useimmat muistavat Venäjän Ukrainan kaasukriisin vuonna, joka aiheutti ongelmia EUn jäsenvaltioille kaasun toimituksen osalta, mutta joulukuussa 2009 Kiina avasi putkensa Turkmenistanista. Siitä sovittiin vasta kesällä 2007. Se rakennettiin alle kahdessa ja puolessa vuodessa 7000 kilometriä Turkmenistanista Uzbekistanin Kazakstanin kautta Kiinaan. Ja tämä tappoi oikeastaan Nabukon. Olen ollut Aasiassa melko paljon – Askabadissa, Bakussa ja Taskentissa kysyttiin pitkään, koska Eurooppa lopulta tekee jotain, rakentaa jotain, sitten kun siellä ymmärrettiin, että Eurooppa ei mitään rakenna, Kiina rakentaa, niin silloin voidaan ajatella, että Nabukko kuoli. Oikeastaan joulukuussa 2009 oli tämä varsinainen hetki. Ja sitten Pohjois-Afrikan kriisi totta kai Libyan osalta, maan hajantuminen Maniokato vei paljon kaasua Eurooppaan. Tällä mainittiin jo Libya, joka on nyt hyvin läheinen naapuri. Ja sitten voidaan ajatella, mitä tapahtuu Algerian osalta. Olen käynyt Algeriassa ja voidaan sanoa, että on niin, että maa pystyisi selviämään. Tähän mennessä katsotaan, mitä tapahtuu, kun asiat muuttuvat Irakin ja Syyrian ja islamistisen valtion osalta. Voidaan pohtia asioita. Monet puhuivat Kurdistanin ja muiden alueiden mahdollisista kaasu käyttömahdollisuuksista, mutta vaikea on rakentaa putkistoja, jos siellä maaperällä taistellaan. Tällaiset taistelun mahdollisuudet ovat mahdollisia. Sitten 2014 uusi Ukrainan kriisi. Nyt ei ole kyse ainoastaan energiasta, vaan suuresta poliittisesta kriisistä kaiken kaikkiaan. Vastaus tähän hälytyskellojen soittamiseen voidaan nähdä kaasun osalta on Saksa, Benelux, maa ja Ranska yhtenä markkinana – ja sitten ajatellaan Iso-Britannia, Tanska ja Tsekin tasavaltaa muuten myös. Markkinoiden integraatio auttaa oman maani osalta, joka on osana tätä länsi-eurooppalaista markkina-aluetta. Putkistot Saksassa meidän yrityksemme maksamat kaasusta tänä vuonna noin 18 euroa megawattitunnilta – ja tätä ei pysty Gazpromilta saamaan, se on mahdotonta, joten markkinoiden integroiminen on varmasti osa ratkaisua, myös se, että saadaan enemmän tarjontaa luotettavista maista Norja, Australia, Kanada, Yhdysvallat. Mutta entä sitten EUn sisäinen tuotanto? Meidän on käytettävä monenlaisia keinoja tässä. Jotkut maat varmasti kulkevat energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden varaan. Muut luottavat enemmän hiileen ja ydinvoimaan. Varmasti kotimaiden tai alueelliset energialähteet tulevat tärkeämmäksi. Ja meillä on jo alueita, jotka ovat riippumattomia naapuroivista alueista. Näin voidaan luoda tällaisia riippumattomia yksikköjä. Ja on mielenkiintoista nähdä, miten voitaisiin saada tällaista riippumattomuutta. Pienten kaupunkien osalta esimerkiksi voidaan olla riippumattomia tällä hetkellä, mutta suuremmat kaupungit ja siellä erityisesti rakennushankkeet ovat tärkeitä suuria sosiaalisia kysymyksiä. Myös tänä päivänä omassa maassani monissa Euroopan maissa – voisi olla melko energiariippumaton, jos rakentaa talonsa tavalla, joka vie sinänsä paljon rahaa aluksi. Kaikilla ei ole tähän varaa ja siksi valtion väliin tulo on tässä tärkeää. Varmasti joissain maissa käytetään ydinvoimaa, toisissa ei. Jotkut pyrkivät löytämään uusia kaasunlähteitä tai nesteytettyä maakaasua muut käyttäisivät ehkä vetyhankkeita. En oikein näe yhtenäistä eurooppalaista vastausta tähän, vaan varmasti lähivuosina monimuotoistuminen on tärkeää. Olen tehnyt työtä pitkään ja tähän mennessä olisin sitä mieltä, että yhtenäisen eurooppalaisen vastauksen löytäminen on melko hankalaa. Varmasti nähdään, että puhutaan enemmän solidarisuudesta. Haluaisin painottaa sitä, että Ensimmäisenä tässä on katsottava solidaarisuutta, mutta jäsenvaltioiden vastuulla on huolehtia omista kansalaisistaan. Sen jälkeen voidaan pyytää solidaarisuutta. Meidän maamme ei ollut niin suosittu, kun loimme omaa putkista. Meillä on sopimus Norjan kanssa ollut jo pitkään. Tämä on mahdollista siis maille, joilla ei ole paljon rahaa, ja me olimme 90-luvulla – paljon vähemmän rahaa kuin tänä päivänä ja silti onnistuimme tässä hankkeessa. Suuri aihe tänään on Venäjä Ukraina. Haluaisin sanoa muutaman sanan tässä, koska vuonna 2009 olin yhteyshenkilö Tsekin puheenjohtajakaudella silloin pääministeri Putinin kanssa, presidentin ja Gazpromin edustajien kanssa. Ja tässä on mielenkiintoista ajastelua nyt, jos verrataan siihen, mitä tapahtui vuonna 2009. Pari seikkaa olisi muistettava. Maakaasun mittareita ei ole Venäjän Ukrainan rajalla. Tämä on ihan fantastinen fakta. Ukraina on ollut jo itsenäinen valtio, mutta ketään ei ole kiinnostanut laittaa Venäjän Ukrainan rajalle kaasumittareita. Tästä voidaan ajatella, että siellä on ollut paljon mielenkiintoisempaakin bisnestä kuin kaasumittareiden pohjalta tehtävää. Ja voitte myöskin ymmärtää, että tämä on kysymys, jota me emme oikein pysty käsittämään, siis miten valtavasti korruptiota kaasukysymykseen. Nyt jos luulette, että miljardöörejä Ukrainassa syntyy suklaan tuotannon kautta, niin tykö. No toinen seikka, kaikki sopimukset, joita eurooppalaisilla mailla tai yrityksillä on Gazpromin kanssa, niin tarkoitus on toimittaa EU-rajalla tai jäsenvaltioissa, ei Ukrainan Venäjän rajalla. Me sanoimme, että me emme maksa mitään lunnaita Venäjälle tai Ukrainalle, koska Gazpromin velvollisuus on toimittaa kaasua. Miten suhtaudutaan Ukrainaan? Me emme voi siihen puuttua. Oli hyvin mielenkiintoista kuulla samantyyppisistä kiristysajatuksista 4,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Ja Timoshenko 5 miljardia. Ja mistä tämä tulisi, niin tässä oli kyse ukrainalaisesta alveesta hänen mukaansa. No, mielenkiintoista. Kunnioitan kovasti komission ja sen Oettingeria ja muita komission ihmisiä, jotka pyrkivät sopimukseen lokakuussa tänä vuonna. Minä tein tätä työtä vuonna 2009 ja pystyn kovasti arvostamaan ja ymmärtämään, minkälaisissa oloissa on neuvoteltu. Sopimuksen solmiminen on hankala ja tämä ei tule kestämään. Jos joku teistä kovittelee, että tämä sopimus pitää ensi vuoden maaliskuuhun, niin minulla on teille kyllä huonoja uutisia. meiltä varmasti pyydetään lisää rahaa sekä Venäjän että Ukrainan puolelta melko pian, koska meidät nähdään tällaisina maina, jotka ovat vastuussa heidän maidensa kansalaisten hyvinvoinnista. Missään neuvotteluissa koskaan en voisi kuvitella, että eurooppalainen byrokraatti tai poliitikko voisi sanoa, että minua ei kiinnosta bulgarialaisten, kreikan tai Unkarin kansalaisten hyvinvointi tai Serbian, Moldovan jopa ei EU-jäsenmaiden kansalaiset. Emme voi tehdä näin, emme voi antaa ihmisten palella talvella, jossa maissa ehkä tällaisesta ei välitetä pätkän vertaa. Kun Venäjästä puhutaan tänä vuonna, niin on nähtävä, että Gazpromin rooli on muuttunut merkittävästi viimeksi kuluneiden vuosien aikana. 15 vuotta sitten se oli Venäjän politiikan väline. Näin ei enää ole 15 vuotta sitten yksityistetty tehtiin öljyyritykset. Rosnif oli 14 yritys koon osalta. Nyt tilanne on ihan erilainen. Kaasusta tulee ainoastaan neljäsosa tuloista. Suurin kysymys tässä on öljy. Rosnefista on tullut muutamassa vuodessa suurin öljyyritys Joten kun Gazpromin kanssa ollaan yhteydessä tänään, se ei ole ainoastaan se suuri merkittävä pelaaja, joka se oli aikaisemmin. Ja jos ajatellaan sitä, miten on viety Puolaan, Saksaan, Slovakian, Unkarin, Itävaltaan, niin etukäteen ei mitään ole kerrottu kellekään ostajalle ja tämä on selvää, että tästä siirrosta ei päättänyt Gazprom, vaan joku muu taho. Ihan lopuksi yksinkertainen ajatus. Me olemme suurin talous maailmassa edelleen. Ja meidän todella pitäisi energian alalla olla määräävässä asemassa, jos meitä kiristetään energian toimittajien osalta. Meidän pitäisi laskea tämä hinta mukaan, kun pohditaan kotimaan päätösten osalta, jos ajatellaan energiatehokkuutta tai uusia energialähteitä, niin ne näyttävät silloin ehkä vähemmän kalleilta kuin muuten. Energia ei ole puhtaasti rahan liittyvä kysymys, eikä suorastaan ainoastaan energiaan. Kiitos. Eh, Kiitos puheestanne herra Saudargas, esittelijä. Thank you very much. Kiitoksia. Kiitoksia tästä selkeästä esityksestä ja näkemyksestänne ulkopolitiikan puolelta. Toitte esille sen, miten tärkeää on tehdä oikea analyysi tällaisissa uhkatilanteissa. Tässä on myös linkki edelliseen puhujaan, joka sanoi, että on tärkeää omata poliittista tahtoa niin, että voidaan vastata näihin haasteisiin. Vielä nyt toistaisin oman kysymykseni, jonka esitin edellisellekin puhujalle. Mutta liitän sen nyt teidän e-, esityksenne. Me analysoimme jatkuvasti idän tilannetta, koska seuraava talvi tulee olemaan erittäin suuri stressitestijärjestelmällemme. Meidän strategiamme ei pitäisi olla vain yhden talven strategia, eikä sen pitäisi olla myöskään valmistelua pelkästään seuraavaa talvea varten. Te mainitsitte, että muut maat, kuten esimerkiksi Kiina ja Keski-Aasian maat ja afrikkalaiset maat ja niin edelleen, kaikki nämä maat ja alueet keskittävät poliittisen tahtonsa ratkaistakseen, ratkaistaakseen nämä asiat. Mitä me voimme siis oppia näistä tilanneanalyyseistä niin, että voimme energiastrategiasta tehdä kestävän ja pitkäaikaisen strategian, jotta meillä olisi todellinen vahva pilari eurooppalaisen energiaunionin tässä. Shadow report. Kiitos sitten varjoesittelijämme, herra Poh. Niin, herra Partoska, lähettiläs, kaksi kysymystä. Ensimmäinen koskee sitä, kun sanoitte, että, että mikä on energiaturvallisuuden yhteys Nord Streamiin ja globaaliin energiaturvallisuuteen – analogiana öljymarkkinoihin. Koska eriyttäminen pitäisi eriyttää infrastruktuurista samaan tapaan kuin öljyssä. Rakennetaan uusia terminaaleja. Kysymys on, että onko se hyvä idea ja voidaanko tämä tehdä lähitulevaisuudessa ja tällaiset globaalit markkinat luoda. Sitten jotkut Tutkimukset osoittavat, että suunnitellut investoinnit kuljetuskapasiteetille kaasussa, oli sitten kyse putkista tai LNG-terminaaleista, ovat paljon yli nykyisen Euroopan kysynnän. Eli tarjonta näyttää yrittävän kysynnän suunnittelussa. Ja siitä tulee sitten painetta lähitulevaisuudessa kaasun hintaan. Nimittäin, että kaasun hinta putoaisi. Kiitos kysymyksestä. Herra Petersen on myös varjoesittelijä. Thank you. Thank you. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitokset eh, mielenkiintoisesta johdannostanne. Olen, olin iloinen, kun kuulin teidän korostavan sisäpolitiikkaa, kun tarkastella näitä kysymyksiä. Ja olen myös iloinen siitä, että korostitte uusiutuvia energialähteitä ja sitä tärkeää roolia, mikä niillä on, kun etsitään ratkaisuja. Oma kysymykseni liittyy hieman eri aiheeseen kuin mistä puhuitte, joten ymmärrän kyllä, jos ette oikein pysty tähän vastaamaan. vastaamaan. Mutta mietin tässä, missä määrin IT ja hakkerointi on todellinen haaste tässä, johon pitää puuttua. Missä määrin tällä alalla pitäisi myös tähän haasteeseen vastata, samoin kuin niihin muihin hankaliin asioihin, jotka toitte esille? Shadow is... Kiitoksia. Seuraava varjoesittelijä, herra Javor. Kiitos puheenjohtaja. Ottaisin esille vain yhden asian. Kuultiin ydinenergiasta paikallisena kansallisena energialähteenä. Ottaisin esille Venäjän vaikutuksen Euroopan ydinvoimamarkkinoihin, erityisesti idässä, mukaan lukien Unkari ja Suomi, jossa Rosatom on vahvasti mukana uusissa ydinvoimainvestoinneissa. Siis kaasuriippuvuuden lisäksi, josta laajalta keskustellaan, eurooppalaisen yleisön keskuudessa. Pitäisi pitää mielessä myös tämä riippuvaisuus, joka on olemassa myös rahoituksellisen ja teknologisen vaikutuksen kautta. Ajatellen Rosatomia ja muita venäläisiä yhtiöitä Euroopan ydinvoimamarkkinoilla. Ja myöskin niin, että kuka on omistajana yhtiössä kuten Rosatom. Tämä yhteyshän ei ole niin suora kuin, että käännetään kaasuhanaa, mutta sillä on myös vahva vaikutus Euroopan energiaturvallisuuteen. Kiitos sitten herra Lewandowski. Kiitoksia. Me elämme energiariippuvaisella mantereella ja hinnat ovat nousseet 90-luvun puolesta välistä ja tämä tulee jatkumaan. Tässä ei ole kysymys pelkästään Gazpromista, vaan myös näin, tämä liittyy näihin niin kutsuttuihin yksityistettyihin yrityksiin, koska tämän päivän Venäjällä yksityisomistusoikeudet eivät oikein ole vallallaan. 2014 komission paperi on mielenkiintoinen. Kun ajatellaan tätä riippumatonta itsenäistä energiamiksiä. Tämä on tämä hankala juttu. Jäsenvaltioiden energiamiksi itsemääräämisoikeus. Meidän pitäisi kuitenkin sitten yhteistä energiaturvallisuusstrategiaa tässä kontekstissa työstää. Jotkut periaatteet eivät ole niinkään keskenään ristiriidassa. Ajatellaan nyt vaikka kriisimekanismia, joka on rakennettu tänä vuonna tarkastettuihin öljy- ja kaasu direktiiveihin, samoin kun ajatellaan rakennusten energiatehokkuutta. Rakennukset käyttävät 30 prosenttia energioistamme. On laajennettu myös varastointikapasiteettia ja laajennettu sisäisiä energialähteitä. Ajatellen myös tässä uusiutuvia energialähteitä ja liuskekaasua Tämä ei ole niin ristiriitaista. Tämä on osa tätä energiaunionia, energiaturvallisuutta, mutta nyt mennään sitten paljon ristiriitaisempaan suuntaan, eli koordinaation, joka menee pitemmälle kuin pelkkä tiedotus. tiedot sopimuksista Euroopan unionin ulkopuolisten kolmansien maiden kanssa. Niistä täytyy tiedottaa, mutta koordinointi tarkoittaa uusien hankkeiden niin kutsuttua turvallisuustarkastusta. Tässä myös komissiolle annetaan valtaa keskeyttää sellaiset hankkeet, jotka eivät ole oikeassa linjassa riippumattomuuden, riippuvaisuuden alentamisen kanssa. Ja vielä ristiriitaisempi seikka on se, millä tavalla voidaan lisätä kuluttajien valtaa ajatellen valtaa pitävää energian toimittajaa, energian tuottajaa. Tässä on todellinen ongelma energiaturvallisuuden ja energiatoimitusvarmuuden osalta. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi herra Manka. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää kysymyksen Patuskoljas siis Vedasille. Vedas sanoi, että hän kunnioittaa valtioiden oikeuksia, että kukin maa päättää, mihin suuntaan energiamiksissä mennään. Tämä sanoi myös herra Bartuska. Saksalaiset päättivät äskettäin luopua ydinvoimasta – mutta jos nämä suuret valtiot nyt tekevät tällaisia perustavanlaatuisia päätöksiä, sillä voi olla negatiivisia vaikutuksia muihin maihin. Sen vuoksi valtioiden täytyy koordinoida ja ilmoittaa toisilleen näistä asioista. Toinen kysymykseni, mikä on mielipiteenne siitä, jos puhutaan riskialttista energian toimittajista. Voidaanko ottaa huomioon se, mitä herra Tusk sanoi yhteisestä energian yhteisestä energiahankinnasta ja ylipäänsä energian ostamisesta. että raaka-aineet, energiaraaka-aineet ostettiin yhdessä, ostettaisiin yhdessä. Kiitos oikein paljon. Minua kiinnostaisi se, miten nähtäisiin Venäjän taloudellinen tilanne ennen energiakriisiä. Taloudellinen tilanne oli jo romahtanut ja nyt on tuhottu myös luottamusta. Miten huono taloudellinen tilanne Venäjällä ja siellä saatavat tulot vaikuttavat toimituksiin. Kiitoksia sitten herra Buttikoffer. My chance. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin puolustaa kansleriani tässä kun häntä on syytetty liiasta kiirehtimisestä ydinvoimasta luopumisen osalta. Tämä on täysin perusteetonta. Yli 30, vuosi tästä, 30 vuotta on tästä asiasta keskusteltu ja hallituksen tekemää päätöstä tukee tällä hetkellä yli 85 prosenttia kansalaisista ja kaikki ö, parlamentissa olevat puolueet. Minulla on kolme kysymystä teille ja kiitos tästä erittäin mielenkiintoista johdannosta. Ensinnäkin, on jo mainittu, että energiakapasiteetti tällä hetkellä on suurempi kuin käyttö. Uskotteko, että tarvitsemme tässä enemmän investointeja? Mitkä ovat odotuksenne seuraavan viiden tai kymmenen vuoden osalta, kun ajatellaan uutta mahdollista LNG-tuontia Yhdysvalloista? Odotatteko tässä tästä tulevan merkittävä merkittävän panoksen energia, Euroopan energiaturvallisuuden osalta. Puhuitte myös energiatehokkuudesta. Uskotteko, että äskettäiset huippukokouksen tavoitteet energiatehokkuuden osalta ovat tässä mielessä riittävän tehokkaita, jotta niillä päästään kohti riippumattomuutta? Ja kolmanneksi sitten elintärkeä energiainfrastruktuuri, josta tätä verrataan nyt Yhdysvaltojen tilanteeseen. Yhdysvalloilla on monia laillisia oikeudellisia välineitä, joilla, ne, joilla siellä voidaan suojella ja turvata elintärkeää energiainfrastruktuuria kolmansien maiden vaikutusvaltaa vastaan. Nämä välineet Yhdysvalloissa menevät paljon pitemmälle kuin eurooppalaiset vastaavat. Pitäisikö meidän tässä vähän terävöittää työkalujamme? Kiitos. Sitten herra Karens. Kiitos mielenkiintoisista esityksistänne. Erityisesti näkymä näihin neuvotteluihin vuodelta 2009 oli arvokasta. Mitäs sitten tämä energiariippuvuuden ja riippumattomuuden käsite? Sitä on varmaan kahdenlaista. Toinen riippumattomuus kaikista tuontilähteistä, jos ajatellaan markkinoita kuten Yhdysvallat. Jos nyt en erehdy, niin 70-luvun lopulla asetettiin tavoite öljykriisissä, että nyt sitten saavutetaan riippumattomuus. Kukaan ei uskonut, mutta nyt se on saavutettu liuskekaasun avulla. Itse asiassa heistä on tulossa viejiä. Ei sitä varmaan kukaan olisi tässä salissakaan uskonut viisi vuotta sitten, en aikaan minä. Onko tämä suunta, johon EU-hun pitäisi suuntautua? Ei nyt puhuta erityisesti energialähteestä, mutta se, että ei tarvitsisi ollenkaan tuoda vai onko tämä riippumattomuus, josta puhutte, sellaista, että on mahdollisuus sanoa ei? Että pitää valita, tai ei ole varaa valita toimittajaa, kun ei ole tarpeeksi monimuotoista toimittajapohjaa ja infrastruktuuria. Ei voida sanoa, että emme hyväksy hintojanne ja hyväksy kiristystänne. Kiitos herra Turmis. Uh, first, um... Ensinnäkin Minun mielestäni kaasukriisi on lämmityskriisi, joten on todella yllättävää, että nyt vastauksena on se, että monimuostoitettaisiin enemmän sähkösuuntaan. Voimantuotanto käytetään vähemmän kaasua kuin koskaan. Miksi? Sen takia, että ö, kauppajärjestelmä on huonossa hapeessa, Koskaan ennen Eurooppa koskaan ei ole tulla näkemään niin paljon enää näitä hiilivoimaloita kuin tänä päivänä. Eritoten Itä-Euroopassa kaasukriisi on todellakin lämmityskriisi, eli pitää ruveta keskustelemaan siitä, mitä, te, mitä täytyy tehdä, jotta saadaan kaasu pois lämmitysenergian tuotannosta. minä, minä olen sitä mieltä, että Itä-Euroopan vallankumouksen jälkeen – siellä myytiin kaikki kansalaisille. Eli Itä-Euroopassa ihmiset omistavat asuntojansa paljon enemmän kuin Länsi-Euroopassa. Mutta 60, 60 prosenttia itä-eurooppalaisista asuu nyt sellaisissa rakennuksissa, jotka on huonosti eristettyjä, ja he, heillä ei ole varaa parantaa tätä lämmön eristystä. Mitä voidaan siis tehdä tämän asian osalta? Tämä on tärkeä kysymys. Ja sitten herra Lewandowski toi erään asian aivan oikein esille. Yksi neuvoston johtopäätösten surullinen uutinen on se, että kun ajatellaan tulevia kaasusopimuksia ja sitä, että komissiolle annetaan rooli tässä asiassa, niin tätä on koko ajan vesitetty ja vesitetty, ja nyt se on erittäin heikko teksti. Paula, Puola ei ollenkaan taistellut tätä vastaan. Ja neuvoston aikana oli pelkkää retoriikkaa, ei, ei saatu parempaa tekstiä. Todellinen kysymys liittyy siis koordinaatioon. Meillä oli mahdollisuus neuvotella uudelleen kahdesta kolmas osasta kaasu sopimuksestamme. Seuraavan kahdeksan vuoden aikana näitä uudelleen neuvotteluja käydään. Meillä on aivan ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä tämä, mutta vain jos kaikki eurooppalaiset hallitukset auttavat tässä asiassa. Joten mikä on teidän kantanne nyt tähän kysymykseen paremmasta koordinaatiosta? Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Kaasunostosopimukset. Minä tiedän Henkilökohtaisesti olen hyvin skeptinen sen ajatuksen osalta, että luotaisiin näitä yhteisiä kaasuhankkeita, koska reaktio toisella puolella ei olisi hyvä. Mikä on teidän arvionne tästä ajatuksesta? Miten tämä voidaan hoitaa? Olovas. Hyvät kollegat, täytyy ottaa huomioon kaikki salissa olijat. Sanoimme ei yli kahta minuuttia, 2.30, mutta ei kolmea minuuttia. Sori vaan tästä. Rova Wellner. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte zunächst mal... Kiitos. Tukisin kollega Byttikofferia, koska kun Saksassa luovut luovuttiin ydinenergiasta, niin ei energiasta ole pulaa. Nyt energiaa, sähköä tuotetaan enemmän kuin aiemmin. Ja jos näitä energia riippumattomuutta, niin se antaa ajattelemisen aihetta. Minua vielä kiinnostaa siis se, että miten arvioitte neuvoston ehdotuksia, koska täytyy sanoa, että kun siellä päätettiin tavoitteista tai ehdotettiin tavoitteita, jotka eivät olleet kovin kunnianhimoisia, siitä olen pettynyt, olisin mä toivonut. Energia, toimitusvarmuus ehkä on tässä teemana ja konkreettinen kysymys. Kaasuostot. Puolestahan on nyt ehdotus että olisi keskitettyä kaasunostoa, että siihen lähdettäisiin, sellaista kehitettäisiin ja ehdotettiin perustaa siihen virasto, joka olisi Euroatomin äh, hankintaviraston kaltainen, tai että olisi joku toinen elin, äh, vapaaehtoinen yhtymä, joka ottaisi nämä tehtävät itselleen. Mikä olisi teidän arvionne siitä? Thank you very much, Mr. Kiitos sitten herra Jatskiewicz. Dziękuję. Mm, tu w Parlamencie Europejskim od kilku miesięcy czy od kilkunastu miesięcy... Euroopan parlamentissa on nyt viikkoja ja kuukausia käyty kiivasta keskustelua energiaturvallisuudesta. Siihen on omat syynsä tietysti, kansainvälinen tilanne, konfliktit itärajalla, mutta myöskin eurooppalainen yleinen mielipide. Eli Venäjän federaation imperialistiset pyrkimykset. Oletteko te myöskin kannattajia sillä ajatuksella, että meidän energiaturvallisuutemme EU-ssa voidaan taata? Niin, että Toisaalta rajoitetaan idän puolelta Gazpromilta energian toimittamista niin, että ei oltaisi energiamielessä riippuvaisia Venäjästä, mutta toisaalta niin, että verkkojen välisiä yhteyksiä rakennetaan niin, että parannetaan energiatehokkuutta. Eli esimerkiksi energiatehokkuus rakennuksissa. Useat tärkeät hahmot ovat tällaisia mielipiteitä ilmaisseet esimerkiksi nimetyissä komissioehdokkaissa heidän keskuudessaan. Mutta olen sitä mieltä, että jos haluamme Venäjän kaasutoimituksia rajoittaa, niin sitten koko energiataseessa sitä aukkoa ei voida korvata niin, että verkkojen välisiä yhteyksiä rakennetaan. Se ei ole vastaus energiavajeeseen. Monet EUn tärkeät poliitikot kuitenkin puhuvat siitä, että täytyy luopua hiilen käytöstä ja liuskekaasusta. Sen sijaan, että tuettaisiin niitä riippumattomia lähteitä, jotka ovat saatavilla EUn jäsenvaltioissa. Puhutaan kuitenkin dekarbonisaatiosta. Oletteko tekin niiden joukossa, joiden mielestä, että jos kaasun tuomista rajoitetaan Venäjältä, niin että siitä syntyvä aukko voidaan täyttää vain verkkojen välisiä yhteyksiä rakentamalla. Oletteko heidän joukossaan? Buranov. Herra Tamburanov, varjoesittelijä. Eh, la mia più che una domanda, una precisazione perché... Kiitoksia. Minua, minä pyytäisin selvennystä sen sijaan, että esittäisin kysymyksen. Vuonna 2013 Yhdysvallat toi 11 prosenttia kaasutarpeestaan. Jos tarkastellaan kaikkia öljy varoja, joita tuotiin tuoda 2016, niin puhutaan 9,5 prosentista. Minä tässä mietinkin, kun, kun puhut puhuitte energiaa riippumattomuudesta. Meidän pitäisi puhua todellisista luvuista eikä pelkästään lehdistötiedotteista. Niin, ei tainnut olla muita puheenvuoropyyntöjä. Nyt jos voisin jatkaa siitä, mitä herra Turmes ja Lewandowski sanoivat ja liittyy muihinkin kollegoiden kysymyksiin. Eurooppalainen energiayhteisö, sehän on ollut suosittu ajatus parlamentissamme, mutta yksi asia on vaikea toteuttaa ja selittää jäsenvaltioille – energiayhteisöajatus myyti, jos näin voi sanoa kaikille jäsenvaltioille, yksittäisillä vierailuilla, niin se oli energian ostaminen EUn ulkopuolelta. Yhteiset ostot EUlle, kun ostetaan ulkopuolelta energiaa. Kaikki muut kohdat energiaunionissa oli aika helppo päättää niistä päätöksentekosalolla, jos nyt puhutaan lainsäädäntöpäätöksistä. Nyt on aika ratkaista tämä ongelma. Yhteiset ostot, hankinnat. Mennäänkö tähän suuntaan vai ei ollenkaan? Ollaanko valmiita antamaan erityisvaltuudet komissiolle tässä mielessä? Tähän kysymykseen täytyy vastata, koska se on hyvin tärkeää. Ja joku kysymys tästä taisi tullakin. No niin, olkaa hyvä, vastaus. Puheenjohtaja antoi viisi minuuttia puheaikaa. Puhun ihan lyhyesti ja pahoittelen, jos en ehdi kaikille vastata kaasuostoista. Joko luodaan yhtenäiset eurooppalaiset markkinat ja silloin kukaan palvelun tarjoaja ei voi pelätä näitä maita vastakkain. Jos katsotaan hintoja nyt Rotterdamissa tai Saksassa 18 euroa megawattituntia kohden koskaan tuollaista hintaa ei saa neuvoteltaessa Gazpromin kanssa. Ranska maksaa noin puolet siitä, mitä Latvia maksaa, koska meillä ei ole muuta kaasuputkea kuin Venäjältä. Maani maksaa vähemmän kaasusta, merkittävästi vähemmän kuin Slovakia. Eli yhteisistä ostoista en ole ihan varma, voidaanko luoda sellainen taho, joka ostaa kaasua kaikille. Se on minun kantani, en ole ihan varma. Sitten nuo älyverkot, hakkerointikysymykset. Tämä on yksi aihe, josta ei paljon puhuta. Puhutaan älyverkoista, siitä, että on jonkinlainen erityisen älykäs energian internet. Ja tässä pitäisi ehkä uskoa enemmän paikallisiin ratkaisuihin. Oma talo, joka ei ole verkossa yhteydessä muihin, vaan ihan omat energialähteet, niin se on ehkä turvallisempaa kuin että ollaan yhteydessä verkkoon, joka on sitten älykys, älykäs tai ei. Ja sitten uusia energiayhdistelmä vai jäsenvaltioiden omat vai EUn tasot. Minä uskon kyllä jäsenvaltioiden suvereniteettiin. Meidän maidemme väliset erot monimuotoisuus on ollut meille tärkeä etu, siihen uskon. Emme voi muodostaa toista Kiinaa. En haluaisi, että Euroopasta tulee toinen Kiina. Pidän kyllä Eurooppaa parempana tässä muodossaan. Useimmat kansalaiset ovat varmasti samaa mieltä. LNG ja Yhdysvallat Suurin vaikutus Yhdysvaltain liuskekaasubuumista on nähty jo vuonna 2008 tai 2009, kun estetettyä maakaasua ei Yhdysvalloissa ostettu, koska siellä oli omaa tuotantoa ja se vaikutti Euroopan ja Aasian markkinoihin. Ja se lohti siihen, että hinnat laskivat, joten kuusi vuotta jo Rotterdamin spot hinnat ovat olleet alhaisempia kuin mitä Venäjä haluaa yksikköä kohden. En tiedä, mahdollistetaanko suurta LNG-vientiä, kun siellä halutaan pitää kiinni tästä kilpailuedusta suhteessa eurooppalaisiin ja asialaisiin. Yhdysvaltain riippumattomuus, pidin tuosta yksityiskohdasta. Yhdysvallat kaiken kaikkiaan on riippumatta raakaöljyn tuonnista, mutta itse asiassa se tuo matala laaju, laatuista öljyä, jota käytetään Louisianassa, joten vaikka Yhdysvalloissa on niin paljon rikkauksia ja öljylähteitäkin, niin ei ole täysin riippumattomia. Ei voida olla täysin riippumattomia siis tämän mallisessa maailmassa. lämmityskysymys, tämä oli tärkeä kysymys. se ajatellaan kaasukriisiä, niin tästä kärsii kaasu hyödykkeenä maaliskuusta – asti on kuultu, että kaasua ehkä ole tarpeeksi, sen kanssa on ongelmia. Lämmittää voidaan puupellettien tai muiden energialähteiden kautta paremman edistämisen kautta voidaan säästää energiaa niin edelleen. Jos katsotaan, miten paljon on myyty kaasuun perustuvia lämmityslaatteita Itä-Euroopassa verrattuna muihin, niin nähdään tiettyä kehitystä. Jos kymmenen kuukauden ajan kuulee tällaista viestiä, että kaasu saattaa loppua, niin siitä vetää tietyt johtopäätökset. Näin käy tällä hetkellä kansalaiset itse ja yhteisöt tekevät tässä päätöksiä. Ei niinkään, että hallitukset pyrkisivät vaikuttamaan kansalaisiin. Me olemme kaikki loogisia ihmisiä, jos jatkuvasti kuulee Gazpromilta esimerkiksi, että tästä tulee kyllä kylmä talvi, varustautukaa siihen, niin siihen varustautuu sitten ilmariippuvuutta kaasusta. Jos voisin optimistisemmin lopuksi sanoa, niin me olemme rikkain manner edelleen maailmassa. Meidän pitäisi voida käyttää sitä valtaa, joka meillä on, jotta selviäisimme paremmin. Voisimme ehkä vähän vaikeuttaa meille myyvien asemaa. Jos he haluavat olla näin tiukkoina, niin mekin voimme olla. Kiitos. Thank you very much. Uh, for your answers, for your speech. And now we jump. Kiitos ja kiitos puheestanne. Nyt sitten fysikaalisen kemiikan professori Firenzen yliopistosta, herra Ugo Bardi. Hän pitää esityksen fossiilisista hiilivedyistä, niiden tuotannosta – ja sitten energiainvestoinnin tuoton pienenemisen vaikutuksista. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, it's a pleasure. Kiitos, on kunnia ja ilo olla täällä puhumassa näin arvovaltaiselle yleisölle. Kuulun useisiin tutkimuslaitoksiin, mutta siis sanomani ovat omia mielipiteitäni, mutta ne ovat tietysti rakentuneet työssäni Firenzen yliopisto, ja sitten Rooman klubi. Siellä olen ollut vaikuttamassa. Nyt keskityn öljyyn. On puhuttu nyt pääasiassa kaasusta ja kaikkihan tunnette kriisi, joka nyt on ollut kehittymässä viime kuukausina. Mutta todellisuudessa nyt on tulossa uusi kriisi. Raakaöljyssä suuri kriisi se on nyt ottamassa sen muodon, että hinnat pienenevät. Se on ihan yhtä paha markkinoille kuin kasvavat hinnat. Useinhan ajattelemme, että alhaiset hinnat ovat hyvä. Mutta ei se noin helppoa ole, koska alhaiset hinnat aiheuttavat monia ongelmia, kuten yritän teille näyttää. Ensinnäkin, jotta laittaisin asiat asiaa yhteytensä, niin esitän öljyhintojen historiallisen kehityksen. Siinä voidaan palata melkein 80 vuotta taaksepäin. Kuten näette, punainen käyrä edustaa inflaatiokorjattuja hintoja. Voitte nähdä, että on eräänlainen raja. Hinnat eivät voi mennä liian ylös. Koska jos hinnat nousevat liian korkealle, ihmisillä ei ole varaa ostaa öljyä enää. Ja silloin kysyntä murtuu. Se tunnetaan hyvin taloustieteessä. Sitten jos taas hinnat ovat liian alhaiset, sitten yritykset, öljyala, ei voi tuottaa ja myydä kannattavasti. He eivät tuota, kukaan ei myy tappiolla. Eli silloin on tämä ongelma. Ja viime vuosina on ollut tällaista käyttäytymistä öljyhinnoissa Siis trendi. Eli miksi kulut ovat yleisesti nousussa ja mitkä nykyiset trendit ovat ja se ongelma, joka nyt on, miksi hinnat ovat niin korkealla. Goldmanin, Goldman ja Saksilta tällainen tieto. Useimmat toimet Yhdysvalloissa ovat olleet sellaisia, että löydetään uudenlaista öljyä, kuten liuskeöljy tai öljyöljy liuskeesta, mikä on tietysti eri asia. Silloin tarvitaan markkinahinta 100 dollaria per palleri tai enemmän, jotta tämä olisi kannattavaa. Eli nä, tässä nähdään, mikä ongelma on. Ongelma on se, että jos hinnat eivät ole niin korkealla Siis tästä juuri viisi minuuttia tarkisti hinnat. Siis alle 77 dollaria per barreli. Eli silloin on ongelma. Eli käytetään paljon rahaa, halutetaan kehittää öljytoimintaa, sitten täytyy myydä tappiolla. Ja tämä on suuri ongelma. Tässä vertailu. Vasemmalla ylhäällä on arvio, että miten paljon maksaa öljyn tuotanto. Ja oikealla alhaalla näkee, että miten hyvin öljy myy. Tämä on jo vähän vanhentunut. Tein tämän viime viikolla. Ja nyt öljyhinnan lasku olisi merkittävä vielä lisää. Näistä arvoista vielä merkittävästi alaspäin. Noin 76 dollaria per barreli ja jotain. Ja mitä tapahtuu, kuten näette? Nykyiset hinnat alle 80 dollaria ovat jo vaikuttaneet merkittävästi öljyä tuottaviin alueisiin. Jos hinnat pysyvät tällä tasolla, niin nykyisestä tuotannosta täytyy leikata 10 prosenttia, mikä ei ole kannattavaa. Sitten jos palattaisiin tasoille, joita pidettiin normaaleina 10 vuotta sitten, sitten menettäisimme 50 prosenttia maailman öljyn tuotannosta. Ja se on suuri, suuri ongelma. Eli kysymys on, miksi tätä käyttäytymistä on? Mikä aiheuttaa tämän? Ja ongelma on yksinkertaisesti se, että öljyn tuotanto maksaa yhä enemmän. Yksinkertaisesta syystä. Kutsun sitä ehtymiseksi. Se ei tarkoita, että öljy olisi loppumassa. Sitä ei ole öljy loppumassa edelleen. On paljon öljyä kehitettävänä, tuotettavana. Ongelma on se, että tämä halpa öljy on jo tuotettu. Nyt sitten täytyy siirtyä kalliiseen öljyyn Tämä on tuotannon trendi maailmanlaajuisesti. Tässä näkee sinisen osuuden. Käyrässä on raakaöljy perinteinen. Se on ollut tasainen viimeisen kymmenen vuoden ajan tai niin, mutta tuotanto edelleen kasvaa. Tämän mustan ja keltaisen, joka on siis liuskekaasu ja sitten öljyhiekasta tehty kanadalainen öljy. Eli öljyntuotantoa voidaan vielä käyttää, niin että käytetään kallista öljyä. Ja tähän tässä liuskekaasusta ja öljystä on paljon puhuttu. Ne ovat tuotantovaltaan hyvin samanlaisia. Tässä on tämä liuskepala, on tämä palakiviä josta liuskekaasuöljyä tuotetaan. Se on helppoa. Ei vain porata reikää maahan, täytyy murtaa hydraulisesti tämä kallio. Siihen on paljon tekniikoita olemassa, mutta siltikin se on kallista. Aika kauniita tekniikoita on, kuten tämä matkapuhelu, mutta ei sillä voi kiveä murtaa. Tarvitaan raskasta teknologiaa ja mitä tekniikkaa käytetään, niin joka tapauksessa, jos vaikkakin käytetään kaikkia kalliita laitteita, ehtymisaste on kovin nopea näissä öljylähteissä, 80 prosentin äh, tappio muutamassa vuodessa, eli täytyy koko ajan hydraulisesti murtaa, laittaa siihen rahaa murtamiseen. Eli rahoitusjärjestelmä maksaa tämän rahan jos on tulevaisuuden näkymä myydä se, mitä tuotetaan, ja jos hinnat eivät ole tarpeeksi korkealla, niin rahoitusjärjestelmä ei anna näitä resursseja, ja sitten tuotanto pienenee. Tämä suuri ongelma on edessä mennyt. suuri kriisi, joka kohtaa kaikki ovat huolissaan tuotannosta, koska jos hintat jatkavat laskuaan, kuten ne ovat tehneet, niin sitten lopussa nähdään, että öljytuotanto laskee. Se vaikuttaa moniin ihmisiin ja alaan ylipäänsä. Lopulta tietysti loppukäyttäjiin kuluttajiin. Joten lop- nyt käyn tätä läpi kovin nopeasti. Tämä oli se pääpointti, jonka olisin näyttää. Eli korkeat kustannukset johtuvat siitä, että energiaa tarvitaan energian saamiseen, että tämä kallio voidaan murtaa, tarvitaan energiaa ja sitten siitä saadaan energiaa. Mutta siinä on tasapaino ja tämä tasapaino on nyt mennyt alaspäin. Alussa perinteisessä yliössä investoitiin yksi, saatiin sata. Nyt täytyy, kun investoidaan yksi, saadaan 15, kun mennään liuskekaasuun, niin ei tarkkoja tietoja, mutta alle 10 on se kustannushyötysuhde. Eli tämä fysikaalinen tekijä ehtyminen, jota ei voida korjata. Ei poliittisesti, rahoituksellisesti, se on fysikaalisen fakta, joka liittyy energiaan. Voidaan laskea, mikä on asiaintila. Haluaisin yhdet tiedot tässä näyttää, koska investoinnin tuottoaste uusiutuvissa on kovin kiistanalainen. Miljoonia tutkimuksia ja tietoja voi löytää kautta eh, verkon, mutta uusiutuvat ovat vertailtavissa tietyissä olosuhteissa öljyyn, mikä tarkoittaa energian tuotantoa tai tar- siis tarkoitan sähköntuotantoa, jos haluaa käyttää kaasun tuotantoon uusiutuvia, se on eri asia, mutta siis energiainvestoinnin tuotto kasvaa, kun on mittakaava etu, mutta taas ehtymisen vuoksi energiainvestoinnin tuotto fossiilisille polttoaineille, sen täytyy välttämättä vähetä ja ongelmas pahenee tulevaisuudessa. Tämän hyppään yli mutta näytän vain, että investointeihin tarvitaan paljon energiaa, koska uusiutuvat voivat tuottaa energiaa, mutta täytyy investoida uusiutuviin. Energivende puhutaan Saksassa, mutta tekisin nyt johtopäätöksen, koska moderaattorit tässä uhkailevat, että 10 minuuttia täytyy siitä pitää kiinni. Eli energiatuotot ovat energiaa yhteenvetona fossiilien energiainvestoinnin tuotto vähenee tämän fysikaalisen faktan vuoksi. Se ei ole rahoitus tai poliittinen fakta. Ja tässä tulee tämä no-win-tilanne esiin, jossa korkeat hinnat tuhoavat kysynnän, alhaiset hinnat tuhoavat tarjonnan, eli no-win tilanne pahenee. Politiikassa on paljon kiinnostusta energiaturvallisuuteen Euroopassa, mutta pitkällä aikavälillä ainoa mahdollisuus, joka meillä on, jotta oltaisiin todellakin energiavarmoja, on investoida uusiutuviin, jotta voidaan jatkaa sillä tiellä, jonka Eurooppa on valinnut. Eli kehitetään uusiutuvia energioita. Ja että se tulisi merkittävä osa sen energiamiksiä. Kiitos kovasti. Ja minulla on tässä lisätietoja, jos haluatte tietää enemmän tästä asiasta. Voitte käydä täällä nettisivustolla. Kiitos kovasti. Kiitos puheestanne. Herra Sau Darkas, esittelijänä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Kiitos tästä tärkeästä analyysistä siitä, mitä öljymarkkinoilla – tapahtuu. Tämä on niin tärkeää, koska Euroopan unioni on niin riippuvainen tuonnista. Ja periaatteessa tuo viimeinen ajatuksenne oli tässä komission tiedonannossakin sisällytettynä. Meidän tulee sitä vain tukea, mutta joka tapauksessa haluaisin kiinnittää enemmän huomiota siihen, miten tämän päivän aihe ja painotukset tässä tulevat esiin, kun olette asiantuntija öljyntuotantoprosesseissa. Ja osoititte meille nyt, mitä pitkän aikavälin melko hitaita muutoksia teknologian alalla on. Ehkä kestävää kehitystä, mutta hidasta, mutta me näemme samalla hintojen vaihtelevan melko nopeasti, niin tässä on melko monimutkaisia mekanismeja kriisin takana, mutta mikä mielestänne on poliittisten tapahtumien vaikutus öljyn hintaan? Nähdäänkö tällainen vaikutus teidän niin vai onko tämä vain pyrkimys säädellä tai haastaa tavallaan taloudellista syystä syntyviä muutoksia. Kiitos sitten herra Eriksson. Kiitos oikein paljon. Minä on sanottava, että olen pitkälti samaa mieltä siitä, mitä sanoitte, mitä tapahtuu tällä hetkellä. Ja ajattelen myöskin sitä, meidän, mitä meidän on tehtävä Euroopassa, että me voimme vastata tähän tilanteeseen. Mutta haluaisin mielelläni kuulla teiltä myös kun puhutte nykytilanteesta, niin eikö nyt ole myöskin markkinoiden välistä sotaa tavallaan, kun nähdään, että Yhdysvalloissa on investoitu paljon fossiilisiin polttoaineisiin ja siellä on tuotettu paljon enemmän öljyä ja paljon enemmän kaasua kuin aikaisemmin. Joten markkinoilla on paljon fossiilista polttoainetta ja sitten nähdään Saudi-Arabian reaktiot tähän. Ja sielläkin tuotetaan nyt enemmän öljyä kuin aikaisemmin, koska he ovat menettävässä markkinaosuuttaan ja markkinahinnat sitten laskevat nopeasti, niin tämä syntyy tällaisten markkinasodan kautta, kun Saudi saudi-arabialaiset haluavat hyötyä siitä, että on tilanne, jossa on tehty hyvin kalliita investointeja esimerkiksi Kanadassa. Eikö tälläkin ole vaikutusta? Thank you. herra Javor. Kiitos ilolla. Mielelläni kuuntelin. Niin täällä olen tätä esitystä, joka mielestäni otti esille vähän tätä strategista näkökulmaa energia-asioihin. Enemmän tai vähemmän vieläkin keskustellaan kaasukriisistä Venäjän kanssa ja Ukrainan kanssa ja, ja miten varmistaa kaasutoimitukset Eurooppaan ensi tarvitsen niin edelleen. Nyt oli visio siitä, että miten globaalit energiamarkkinat kehittyvät. Nyt muutamina tulevina vuosina tai vuosikymmeninä todettiin selkeästi, että fossiilisen polttoaineen ja energian hinta ja energiainvestoinnin tuotto vähenee, kun taas uusiutuvat teknologisen kehityksen vuoksi halventuvat ja ovat yhä enemmän kilpailijana fossiiliselle energialle. Tai ovat jo tässä asemassa. Minun kysymykseni on, että tässä tilanteessa, ja tämä on yksi Minun ongelmani energiaturvallisuusstrategiassa, josta nyt täällä periaatteessa keskustellaan, onko tämä todellakin strategia? Onko tämä jotain, joka kertoo meille jotain siitä, että miten energiaturvallisuus löydetään pitkällä aikavälillä Euroopalle? Vai jätetäänkö se vain sille tasolle, että se olisi toimintasuunnitelma muutamalle tulevalle kuukaudelle tai vuodelle? Ja miten, herra Bardina, että sen, mitkä ovat olennaiset askeleet Euroopalle nyt tulevina vuosina, jotta voidaan saavuttaa pitkän aikavälin energiaturvallisuus, mukaan lukien se, että mihin ja missä investoidaan energiaturvallisuudessa uusiutuvissa, miten voidaan todellakin varmistaa energiaturvallisuus Euroopalle niin, että luovutaan hyvin ahtaasta kaasuturvallisuusnäkökulmasta. Kiitos herra Khalid. Kelly. Kollega Kelly, olkaa hyvä. Yes, thank you very much. Kiitoksia. Se, mitä sanoitte öljyn hintojen osalta, oli erittäin näkymiä avavaa. Mutta eikö ole totta, että kun voitot laskevat, niin kysyntä kuitenkin pysyy ja niin pitkään kun öljyntuotanto on voitollista, vaikka voitot pienenevätkin, niin sitä tuotetaan ja myydään. Minä ö, kanada valtuuskunnan jäsenenä vierailin Kanadassa kaksi vuotta sitten. Ja siellä sanottiin, että liuske öljykapasiteettia ei tulla vähentämään lähiaikoina. Haluaisin kysyä teiltä, mitä, minkälaisia näkymiä on OPEKin öljyn hinnan asettamisesta maailmanlaajuisesti. Ja viimeiseksi vielä toteaisin, että me tarvitsemme Euroopassa enemmän uusiutuvia energialähteitä, mutta meidän täytyy myös pitää huolta jokaisesta energialähteestä Euroopassa, oli kysymys uusiutuvista tai muista. Joten olisi todella liian varhain, olisi tyhmää liian varhain kieltää mitä tahansa lähdettä, joka meillä on käytössämme. Herra Turmas, kaksi minuuttia. Puhun nyt vähemmän aikaa, niin kompensoin vähän tuota yliaikaa Kiitos tästä, että puhutte siitä, miten energian osalta palataan öljyteollisuuteen. Voisitteko selittää vielä vähän uudestaan, miksi tämä miksi tilanne on sellainen, että tarvitaan lisää energiaa Saudi-Arabian öljykentiltä. Nyt puhuttiin öljystä, aikaisemmin puhuttiin kaasusta, mutta ajatus amerikkalaisesta kaasusta, se on liuskekaasukupla paljon pidemmälti kuin mitään muuta. Perinteinen kaasu Yhdysvalloissa romahtaa todella nopeasti. Ja miten arvioisitte nyt, kun Rabratusek aikaisemmin sanoisin, että frakkauksen yhteydessä kahden vuoden jälkeen saadaan eniten ja sitten on lähdettävä vähemmän tuottaville kentille kuin aikaisemmin. Ja miten te arvioitte? näette sen, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu ja koska tämä kupla tavallaan puhkeaa? Ransdorf, our... Kiitoksia, varapuheenjohtaja Ransdorf. So it's true. Kiitoksia, puheenjohtaja. On aivan totta, että öljyn tuotanto maailman 60 valtiossa vähenee. 60 valtiossa. Myös kaasun toimitusten osalta on ongelmia. Joten esittäisin kaksi kysymystä teille. Meillä on öljyn tuotannon osalta myös ympäristöongelmia. 20 prosenttia öljy tuotantopaikoista on nyt arktisilla alueilla, joten tämä tulee aiheuttamaan ongelmia. Me tulemme laajentamaan öljyn porausta näille alueille. Toinen kysymys liittyy tähän keskusteluun metanista. On osoitettu joissakin Venäjän federaation tutkimuksissa, että meillä on metanikaasun varantoja oletettavasti riittävästi 400 vuodeksi. 400 vuodeksi, mutta tämä tulee aiheuttamaan myös vakavia ympäristöongelmia, koska nämä metanikaasuvarannot ovat energiamielessä erittäin rikkaita, mutta ne ovat pysyvästi jäätyneillä alueilla, pysyvän roudan alueilla. Joten tämä on sellainen asia. No, olen Euroopan unionin useilta tahoilta kysynyt tästä asiasta, mutta tällä hetkellä tätä ei pohdita, sitä ei tutkita, siitä ei keskustella. Joten hyvät asiantuntijat, jos te voisitte nyt vastata minulle. Onko teillä jotain laskelmia tai tarkempaa tietoa metanikaasuvarannoista? Madame Kappel. Kiitoksia. Sitten Rova Kappel. Herr Professor Badi hat sehr eindrucksvoll. Kiitos. Professori osoitti sen, missä haarukassa öljyteollisuuden kannattaa tuottaa 77-120 dollaria barrelilta markkinatalouden silmin katsottuna. Toisaalta sanotaan, että suurin hyöty tai oikeastaan suurin strategia Euroopan energiavarmuusstrategiassa olisi monimuotoistaminen ja silloin tietenkin puhutaan pitkälti uusiutuvista energialähteistä ja jos ajatellaan uudenlaisen uusiutuvan energiantuotannon asemaa, sitä pitää tukea, koska sitä ei voida tehokkaasti muuten tuottaa. Mitä voitaisiin tässä tehdä? Eikö teidän kannaltanne olisi nyt nähtävissä se, että tämä on välttämätöntä huolehtia siitä, että monimuotoistaminen olisi kestävää, että uusiutuvia energialähteitä teitä saataisiin markkinoille enemmän. Miten voitaisiin saada kestävästi uusiutuvat energialähteet markkinoille? Kiitos. Uh, thank you very much, madam. Kiitos teille. Sitten herra Korvin Mikke. I absolutely don't agree with... Kiitoksia puheenjohtaja. Jos kasun hinta laskee, niin yritykset menevät konkurssiin ja toiset sitten tarttuvat yrittäjyyden haasteeseen. Tämä nyt on vain markkinalakia. Jos on vas ydinvoimaa ja liuske, kaasua, liuskeöljyä vastaan, niin hän on kenties silloin Gazpromin agentti. Dziękuję, pan e, Kiitoksia, herra Manka. Pán predseda, e, pán profesor, priniesli nám naozaj veľmi dobrú správu, e, že čím bude drahšia cena... Kiitos professori. Puheenvuoron oli mielenkiintoinen, erityisesti hinnasta ja miten se vaikuttaa uusiutuviin energialähteisiin. Tämä voisi olla ehkä hyvä lähtökohta, kun pohditaan, miten suhtaudutaan kumppaneihimme. Totta kai on olemassa erilaisia tilanteita, valtioita, joissa fossiilisten polttoaineiden hinta on niin sellaisella tasolla, että uusiutuvia energialähteitä ei kähitellä. Ja sitten puhuttiin markkinoiden välisestä sodasta. Emme tiedä kuinka kauan se voisi kestää, mutta parin kolme vuoden ajan ehkä emme tiedä ihan tarkkaan olisi tiettyä vääristymää markkinoille ja se totta kai ei olisi eduksi myöskään uusiutuville energialähteille. Kiitos. Kiitos. Oliko vielä puheenvuoropyyntöjä? Enpä näe. Eli jos sopii, voitte herra professori esittää kommenttina. No paljon kysymyksiä. Yritän tehdä parhaani esittääkseni nöyrän mielipiteeni kysytyistä asioista. Eli mikään poliittinen vaikutus. Olemme nähneet trendit, siis keskipitkällä aikavälillä, lyhyellä aikavälillä on paljon spekulointia, vaihtelua poliittisesta, strategisesta vaikutuksesta näillä tapahtumilla. Jos kirjallisuutta nyt lukee, niin kaikki sanovat, että sanotaan, että Saudi-Arabia manipuloi markkinoita, jotta voitaisiin haitata venäläisten toimintaa tai Yhdysvaltain kilpailua liuskekaasusta. Se on ihan mahdollista, mutta olen varma, että on yrityksiä vaikuttaa markkinoihin, mutta täytyy olla varovainen, koska emme oikeastaan tiedä. Mutta se, mitä tiedetään ja mikä voidaan mitata, on tuotantokustannus. Ja kustannukset nousevat. Se on se pääpointti. jos on tehdään vertaus, Formula 1 ajaminen voi olla suuremmoinen kuski, mutta jos auto ei kulje tarpeeksi nopeasti, niin ne ei voi voittaa. Ferrarille näin muuten käy. Mutta Saudi-Arabialla on suuria mahdollisuuksia manipuloida markkinoita vähän, mutta ei niin paljon. mutta on tällainen juttu, jota toistetaan, että Saudi-Arabia voisi nostaa tuotantoa helposti, mutta ei se ole helppoa, jos tarkastellaan tilannetta Saudi-Arabiassa. Siitäkin paljon keskustellaan. Siellä on vaikeuksia. Öljynsä on vielä halvempaa kuin venäläinen öljy ja paljon amerikkalaista halvempaa, mutta siellä ehtyminenkin on esillä. Eli henkilökohtaisesti en usko, että voidaan kasvattaa. Niin anteeksi. Me, but they over... Anteeksi, mutta he yliarvioivat äh, tahallisesti öljyvarantojensa. No se on toinen juttu, tämä on ihan oikein. He tekevät tätä myös. Todellisuudessa tiedot, joita meillä joistakin Lähi-idän maista on, se on vähän sirpaloitunutta. Täytyy tulkita paljon, jotta voi ymmärtää, mitä siellä tehdään. Ja kuten ymmärrätte, niin on siitä monia mielipiteitä. Henkilökohtainen näkemykseni on, että he ovat lähellä rajoja. Saudit eivät voi paljon ylittää sen, minkä tekevät nyt. No joka tapauksessa pointtini koskee enemmänkin tätä keskipitkää ja pitkää aikaväliä. Nyt voidaan nähdä, että ihmiset pelaavat sillä, mitä heillä on, mutta pitkällä aikavälillä kaikki ovat vaikeuksissa tuotannon nostamisessa. Eli toinen kysymys, joka tuli uusiutuvista. Voivatko uusiutuvat olla todellinen kilpailija fossiilisille? Se on hyvä pointti, koska yhteiskuntaamme kehitetään fossiilisilla polttoaineiden varassa. Eli koko infrastruktuuri on suuntautunut fossiilisiin, ja se on se ongelma. Koska jos tehdään tämä, ra, tämä energiaa investoinnin tuotto, niin siinä nähdään, että uusiutuvat ovat verrattavissa tai parempia fossiilisiin verrattuna. Mutta ongelma on se, että meillä ei ole infrastruktuuria hyväksyä helposti uusiutuvien osuusenergiamiksissä, koska kuljetus esimerkiksi kaikki perustuu liikenne enimmäkseen fossiilisiin, bensiiniin pääasiassa. Eli jos täytyy siirtyä juniin, autoista sähköautoihin, niin kyseessä ovat valtavat investoinnit. Mutta kehotan teitä ajattelemaan, mikä voisi olla vaihtoehto. Meillä ei ole vaihtoehtoa ehtymiselle. Ei voida poliittisesti toivoa, ettei ehtymistä tapahtuisi. Sitä tapahtuu. Eli täytyy alkaa sitä miettiä. Alkaa siirtyä oikeaan suuntaan niin paljon kuin voidaan. Ilman nyt, että otetaan mitään ideologisia kantoja, mutta se on ongelma, mikä meillä on. Niin paljon kuin mahdollista pitäisi pyrkiä rakentaa kapasiteettia uusiutuvissa. Se on hyödyksi seuraavassa kriisissä. Tänä vuonna niitä on ollut jo tarpeeksi. Ja varmaankin lisää ongelmia tulee. Eli olennainen osatekijä energiavarmuudessa Euroopassa uskoakseni on, että on kyky käyttää uusiutuvia. Se ei välttämättä tarkoita, että täytyy uusiutuvia energiatuottaa Euroopassa. Tunnette hankkeet, jossa rakennetaan suuria uusiutuvia laitoksia Pohjois-Afrikassa, jotta voitaisiin toimittaa sähköä Eurooppaan. Se olisi hyvä varmuudelle, ei ehkä kuitenkaan riippumattomuudelle, mutta kallista se on sekin. No toinen kysymys. Hyvä pointti esitettiin. Jos öljy, öljyn hinta laskee, tarkoittaako se, että ehkä uusiutuvista tuleva kilpailu vaikuttaa? Ei mielestäni, koska perinteisten uusiutuvien lisäksi, kuten vesivoima, niin kyllä uusien uusiutuvien tuottama energia, kuten aurinko ja tuuli, on aika vähäistä vieläkin. Ongelma on, ja olisi pitänyt sanoa tämä alussa, että kysyntä menee alas monissa maissa. Ajatellaan Italiaa, maa, jonka nyt satun tuntemaan aika hyvin öljyn kysyntä on laskenut 35 prosenttia viimeisten muutaman vuoden aikana, eli käytämme vähemmän. Koko Välimeren alue on nyt murtumassa energian kulutuksessa. Suuri vähennyskysyntään. ja se on yksi syystä, miksi öljyhinnat menevät alas, koska nyt on öljyn ylituotantoa verrattuna siihen, mitä markkinoilla on kykyä ostaa, kun otetaan huomioon että hinnat ovat, no siis muutama kuukausi sitten olivat yli 100 dollaria per barreli, ja maat, kuten Italia, eivät, ei ollut varaa. Ja sitten tuli kysymys vielä, miksi uudet tekniikat tarvitsevat enemmän energiaa? Hyvä pointti. Murtamisen tekniikka on kovin monimutkainen. Se on fantastinen, kaunis tekniikka, toisaalta, koska ei pelkästään porata reikää maahan. Aletaan porata vertikaalisesti ja sitten vähittäin mennään horisontaaliseen. Yritäpä Black and Deckerillä kotona ei ole helppoa. Ja sitten, kun tämä on tehty, täytyy pumpata korkealla paineella nestettä, jotta kivi voidaan sieltä kallia murtaa sisältä hienoa, että näitä juttuja voidaan tehdä. En edes ymmärrä henkilökohtaisesti, miten sitä voidaan tehdä. Se on ihan fantastista, mutta voi ymmärtää, että se on kallista. Se. Siis liuskekaasu että se on niin halpaa Yhdysvalloissa, ei sen vuoksi, että se on halpa, halpaa tuottaa, se on halpaa, koska, sitä, koska siinä on ylituotantoa. Ja kuten joku sanoi oikein, se on rajoituksellinen kupla, koska toimiala imee investointeja. Kun odotetaan hyviä aikoja tulevaisuudessa, mutta ne eivät ole toteutumassa ja edelleen tuotetaan liikaa. Se täytyy myydä, koska kaasua ei voida varastoida. Se myydään ja sitten täytyy myydä alhaiseen hintaan. Ja ihan oikein on se, että se on kupla, koska monet toimijat myyvät tappiolla. Ja sitten tämä rahoituksellinen tekijä sitä pitää yllä. Niin hetkinen, nyt loppuyhteenveto. Milloin kupla puhkeaa? Hyvä pointti. Jos joku tietää, niin minäkin haluaisin tietää. Niin ja mitäs vielä monia asioita. Yksi pointti vielä ihan nopeasti. Metaanikaasu. Se on resurssi, jota mielestäni yliarvioidaan kovasti on giganttisia arvioita tästä ikiroudan metaanista. Ne ovat täysin epärealistisia, ei niissä ole järkeä toivottavasti, koska se on tuhoisaa äh, ilmaston lämpenemisen kannalta. Tällainen niiden varjen hyödyntäminen tuhoaisi paljon. Ja sitten viimeinen pointti, miten uusiutuvista saadaan kilpailukykyisiä? Lopetetaan tukeminen. Hyvä pointti. Olemme jo lähellä sitä rajaa. Ehkäpä tällä hetkellä joitakin tukia pitäisi pitää, mutta pointti on se, että rahoitusmarkkinoiden täytyy uskoa ja investoida näihin markkinoihin, koska ne ovat jo kannattavat markkinat. Jos valitaan uusiutuvia öljyn välillä, se on valinta, jonka markkinat tekevät. Ja nyt pitäisi tönätä hellästi oikeaan suuntaan, koska uusiutuvilla kyllä voidaan ansaita. Ja sitten herrasmies sanoi, että ei ole samaa mieltä kanssani, mutta sori vaan, mutta kyllä se kysymys hävisi siellä tulkkauksessa. Ehkä siitä voimme keskustella myöhemmin yhdessä. Kiitos. Erinomaisia puheita, vastauksia. Vaikea nyt keskeyttää näitä vastauksia, kun olette pääpuhujia. Teitä kolme haluaisin kiittää, koska nyt puhujakorokkeen kokoonpano täytyy muuttaa. Herra Svedas, herra Bartoska ja herra Bardi, kiitos teille kovasti puheistanne vastauksista. Ja nyt haluaisin pyytää Trova Dorte Fouquet ja Charles Elinas tulisivat puhujakorokkeelle ja al- sitten alustuksen. Hypätään öljystä kaasuun. pääjohtaja EC Natural Hydrocarbons Company yhtiöstä ja sitten hän on myös kritiikin aiempi pääjohtaja. Elinas alustaa mahdollisuuksista, joita tulee energialähteestä Itäisellä välimerellä ja sitten mikä on tarve tiivistettyä vuoropuheluun Itäisen välimeren kumppaneiden kanssa erityisesti, jos pidetään mielessä Välimeren kaasupörssin luo, perustaminen. Kaasupörssi Itäisellä välimerellä on aiheena. Olkaa hyvä. Äh, Kiitoksia hyvä puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet ja hyvät vieraat. Minulle on suuri ilo olla täällä tänään kertomassa teille tästä asiasta, joka uskoakseni voi antaa tärkeän panoksen Euroopan unionin energiaturvallisuudelle ja Euroopan unionin energiaunionille. Ja, dat is Good, very good. So, um, there are a number of topics I want to cover. Haluaisin tänä päivänä puhua useista eri aiheista, mutta aikaahan on vähän. Ensinnäkin Itäisen välimeren energialähteistä. Itäisellä välimerellä on merkittävästi öljy- ja kaasuresursseja, jotka asianmukaisesti kehittyneenä voivat antaa oman panoksensa energiaturvallisuudelle Euroopassa. Vuonna 2010 USA Geological Survey arvioi, että alueella on noin 1,7 miljardia barrelia löytämättömiä öljyvarantoja vielä tärkeämpää löytämättömiä luonnonkaasuvaroja noin 3,5 triljoonaa kuutiometrejä. Euroopassa käytetään noin 500 miljardia kuutiometriä kaasua vuodessa. Tutkimus osoitti myös, että mahdollisesti myös nesteytettyjä luonnon maakaasua on löytänyt 3,1 miljardia barrelia. Jos kaikki tämä kaasu kehitetään ja viedään 30-35 vuoden aikana Eurooppaan, niin se voi kattaa noin 20 prosenttia Euroopan unionin tämänhetkisestä kaasutarpeista. Nyt kun Kypros on Euroopan unionissa, puolet näistä kaasuresursseista tulevat EUn sisältä. Tähän mennessä, kun on tehty koeporouksia Israelin ja Kyprion, äh, Kyproksen alueella, ja tämä kattaa noin kolmanneksen tästä merialueesta. merialueesta olemme päässeet noin 1200 miljardin kuutiometrin ma- luonnon maakaasua. Puolet tästä määrästä löytyy Kyprokselta, noin kolmannes Israelista ja yksi kolmasosa sitten Libanonista. Niilin ö, suistoalueella on arvioitu olevan noin 6300 miljardia kuutiometriä kaasua. Ja on myös arvioitu, että noin tuhat kuutiometriä maakaasua löytyy vielä toiselta itä, itäiseltä Välimeren alueelta. Tässä on tämä kartta tästä alueesta. Vasemmalla on tuo Niilin suistoalue, josta puhuin. Tässä on nämä kuusi blokkia blokkia, tämä blokki 12, Noble Energy, sitä hyödyntää, se on yhdysvaltalainen yritys, sitten meillä on 90 ja 11 blokkeet, blokit, siellä on Total Euroopasta ollut hyödyntämässä. Itäisellä välimerellä löydettyt vetyhiilivarannot voivat olla katalysaattoreina, kun ajatellaan alueellista laajempaa yhteistyötä, mutta kuten tiedätte, että Turkin kanssa on ongelmia ja ne vaikuttavat siihen, millä tavalla näitä resursseja voidaan nyt kehittää. Turkilla ei ole ongelmia pelkästään Kyproksen kanssa, vaan myös Israelin ja Egyptin kanssa. On tärkeää saavuttaa alueellista yhteistyötä energiakysymyksissä ja vahvistaa poraustoimintoja itäisellä välimerellä samoin kuin suojella myös meriympäristöä niin, että se ei saastu näiden operaatioiden takia. Kehitys, kehityksen täytyy hyödyntää Kyprosta ja toivottavasti se myös toimii kimmokkeena Kyproksen ongelman ratkaisemiseksi. Offshore hyödyntäminen ja sen status tällä hetkellä – se, mitä siellä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa, tulee vaikuttamaan vahvasti tähän alueella. Kyproksella Eni ja Kogas ovat nyt hieman jälkijunassa. Ne toimivat, niillä on oma ohjelmansa blokeissa 2, 3 ja 9 ja ohjelmat pitäisi saattaa loppuun 2016 ensimmäisellä puoliskolla. Total o, aloittaa omat ohjelmassa 2015 ensimmäisellä puoliskolla. Egyptissä tukien vähentäminen on myös antanut uutta pontta kaasutuotannon aktiviteeteille. Israel seuraavaksi. Sillä oli maailman suurin offshore kaasukenttä että muutamia vuosia sitten vielä se tuotti noin 500 miljardia kuutiometriä kaasua. Ja nyt äh, tuolla on ohjelma, jolla tuotetaan 16 miljardia kuutiometriä vuodessa kaasua. viedään Israelin, Palestina, Jordaniaan ja Egyptiin. Sitten tämä vaihe kakkonen on ensi vuodelle suunniteltu ja silloin tärkein vientikohde on Turkki Kyproksen putkien kautta. Ja jos tämä toteutuu, niin se tulee täyttämään seuraavan 20 vuoden kaasutarpeet Turkissa. Sitten tässä on esimerkiksi myös näitä nesteytetyn maakaasun vaihtoehtoja. Egyptistä tällä hetkellä. Siellä on 2200 miljardia kuutiometriä todennettuja kaasuresursseja, mutta valitettavasti nyt viime vuosina ei ole onnistettu luomaan sellaista ympäristöä, jossa olisi voitu kehittää näitä kaasukenttiä asianmukaisella vaihda, vauhdilla. Mutta tämä tulee nyt muuttumaan. Seuraavan viiden vuoden aikana Egypti tulee, sen pitää tuoda maahan kaasua. Se ostaa nyt LNGtä Algeriasta ja kaasua Tamariasta. Egyptillä on kaksi osittain käytettyä LNG-laitosta Damietissa ja Itkussa. Ja nämä kattavat alle 25 prosenttia tällä hetkellä käytetystä kaasusta. Kyproksella on Noblen suunnitelma. Se pohtii tällä hetkellä kaikkia mahdollisia hyödyntämismahdollisuuksia blokki 12. Kaasumäärien takia Nobel piti parempana sitä, että tätä kaasua viedään alueellisille markkinoille Välimeren ympärille – ostajat mielellään ostaisivat suoraan tämän kaasun FPSOlta ja kantaisivat vastuun sen toimittamisesta kohteeseensa. LNG-fasiliteetti Vasilikoksessa Kyproksella tulee jatkamaan toimintaansa vahvana. Kyproshan on Euroopan unionin jäsenvaltio ja se voi olla merkittävä voimavara, kun ajatellaan kaasun siirtymistä välimereltä Euroopan unionin maihin. Tässä kontekstissa tämä Itäisen välimeren käytävän rakentaminen Euroopan unionille tuo parempaa energiaturvallisuutta. Vuonna 2012 komissio antoi tukensa Itäisen välimeren käytävälle, mutta Kreikan offshore-putki kyllä haastaa niin teknisesti kuin kaupallisestikin tämän hankkeen ja se on poliittisesti epävarma. Kyproksen kaasusta suurin osa löytyy Eni- ja totalyritysten lisenssialueilta. Tutkimusporaukset ovat käynnissä ja ne saadaan loppuun 2016 ja nämä kehitysoptiot sitten saatetaan loppuun 2018-2019. LNG toisaalta tuo joustavuutta ja se taas helpottaa mahdollisia investointeja Itäisen välimeren energiakäytävän täytäntöönpanoon ja silloinhan Kyproksesta tulisi alueen keskittymä. Tässä esitetään, miten kaasua kuljetetaan Etelä-Eurooppaan ja Lounais-Eurooppaan. Sitten panokset EU-energiaa, turvallisuuteen, Venäjä-Ukraina, kaasu. Kuljetuskriisi on osoittanut, miten heikkoa, miten huonoa on tukeutua pelkästään yhteen kaasun tuottajaan. Itäisen välimeren kaasulöydökset voisivat lieventää tilannetta merkittävästi ja Kyproksen Afrodit kaasukentältä tuleva kaasu voi, sitä voidaan toimittaa näille maille jo vuonna 2018. Eli tämän vuosikymmenen loppuun mennessä Ismet kaasu voi tarjota eteläisen Euroopan jäsenvaltioille energiaturvallisuusetuja, joita nappukko ei ole onnistunut toteuttamaan. Kuten näette tästä taulukosta, tämä edustaa noin puolta siitä kaasumäärästä, mitä nämä maat tällä hetkellä käyttävät. Se tulee Venäjältä siis tämä kaasu. Pitkän aikavälin rakennemuutokset, kun ajatellaan energiahinnoittelua ja LNG-hinnoittelua. Tämä kestää tämän vuosikymmenen loppuun asti ja vielä pitemmällekin. Kaasuhinta laskee. EU-Ukraina-Venäjä-kriisi on johtanut Aasian markkinoilla pitkäaikaisiin muutoksiin ja Venäjä ja Kiinan välinen lisääntynyt yhteistyö putkistojen ja LNG osalta ja Venäjän huomio Aasian markkinoille on pitkäaikaista ja pysyvää. Kiina yhä enemmän dominoi energiamarkkinoita ja Venäjän diilit, diilien kanssa se voi suorastaan sanella hinnat. Niin Aasian kuin Euroopan hintojenkin täytyy olla oikeasuhteisia. Kukaan ei osta kaasua hinnalla millä hyvänsä. Kyllä tässä täytyy olla asianmukainen kaupallinen hinta. Itäisen välimeren täytyy vastata näihin ketjuskulkuihin nopeasti. Viime vuoden suunnitelmat saattavat olla jo nyt ö, liian vanhoja. No selvä on se, että globaali energia ja kaasukenttä muuttuvat hyvin nopeasti ja tulevat politiikat ja kehityskulut, kehityssuunnitelmat voivat nopeasti vanhentua. Tällä hetkellä Kyproksen näkymät näyttävät hyvältä. Eurooppa voi auttaa ja tukea tätä luomalla yhteistyötä Kyproksen, Israelin, Egyptin, Libanonin ja Kreikan välille ja auttamalla ratkaisemaan ongelmia Turkin kanssa. Kypros voi myös hyötyä pitkäaikaisen kehityssuunnitelmien ja institutionaalisen uudistuksen kehittämiseksi, kehittämisestä saadakseen ö, sisäisiä investointeja. Kiitoksia kovasti priority should be given to developing Block 12 through regional... Niin, tässä pitäisi todellakin antaa prioriteettiasema blokki 12 kehittämiselle alueellisesti Kaakkois-Euroopassa. Jos tässä saadaan investointitukea EIPltä, tämä tulee parantamaan hankkeen menestysmahdollisuuksia huomattavasti Euroopan unionin energiaturvallisuusstrategia ja suunnitelmat antavat tämän, tälle sen merkityksen, jonka se ansaitsee. Saudargas. Esittelijä Saudargas. Niin, kiitos. Hyvin tärkeitä äskettäisiä kehityskulkuja alallanne toitte esiin. Selkeä kuva saatiin. Se tietysti sopii yhteen komission tiedonannon prioriteettien kanssa, eriyttäminen, energiavarmuus, laajennetaan e- energian tuotantoa. Kyproshan on täällä. Mutta nyt jos tarkastellaan etelän suuntaa, mainitsitte Navukon. Nyt on etelän sen käytävän keskustelu. Siihen kuuluu toisaalta South Stream, sekin liittyy Venäjään taas. Ja teidän alanne. Mainitsitte sieltä maita. Turki, Israel, Egypti. Mutta kysymykseni on, mitä teidän näkökulmastanne ovat pääsuunnat, joissa olisi poliittista vakautta? koska kaikki, jotka tähän suuntaan katsovat, sanovat, että siellä ollaan alttiita poliittiselle epävakaudelle. Mikä on näkökulmanne? Miten tästä suunnasta saadaan kestävä? Mr. Kiitos varjoesittelijät, herra Javor. I have a very short question. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti, voidaanko arvioida potentiaalista riskiä siinä, että rakennetaan hyvin korkein kustannuksin valtavaa liikakapasiteettia kaasun tarjonnan puolella Euroopassa. Eurooppalaiset LNG-terminaalit, niitä käytetään noin 85-27 prosenttisesti tällä hetkellä, joten ylikapasiteettia on LNG-tarjonnassa joka tapauksessa. Ja meillä on muitakin tarjonnan ketjuja tässä. Eli kannattaako nyt investoida valtavat rahamäärät siihen, että kehitellään tällaista infrastruktuuria, jota on jo liikaa. Eikö tässä tuhlata veronmaksajien varoja? Kiitos. Sitten herra Sirikko Jotis. Tuo erotima proston niin... Kiitos. Niin, kysymys herra Elinakselle. Mitä te odotatte EUlta, mitä tulee infrastruktuurin tukemiseen? Tiedän, että tukiohjelmia on, ehdotuksia on tehty. Mitä EU täytyy tehdä, jotta alueen infrastruktuureja voidaan tukea, jolla voidaan sitten myötä vaikuttaa energiavarmuuteen? Toinen kysymys liittyen alueen yhteistyöhön alueen maiden kanssa. Tiedätte, että Egypti, Israel, Libanonkin varmaan, tuottavat aika paljon kaasua. Miten sitten EU voi kehittää yhteistyötä näiden maiden kanssa, jotta EUn energiavarmuus voidaan taata? Kiitos. Thank you, Chair. I have two questions. Kiitos puheenjohtaja. Pari kysymystä. Ensinnäkin, Välinas, on todella mielenkiintoista kuulla teidän kantoja tulevasta kehityksestä. Minun kysymykseni oli, että voiko tämä kehitys auttaa siinä, että ratkaistaan Kyproksen taloudellinen kriisi, uudet energiavarat siis. Auttavatko ne siinä? Toinen huomio. Mainitsitte Israelin Ehkä voitaisiin oikeasta Kaldomeren vitsiä. Kun kerran sanottiin, että Moses oli tyhmä mies, kun hän vei juutalaiset ainoaan maahan lähidässä, jossa ei ole mitään öljyä kaasuvarantoja. Thank you very much. Well, Kiitos. Herra Fox. Also Soju. Myöskin varjoesittelijä. Kiitos. Puheenjohtaja sinä alustuksesta puhujaa. EUlla on rajallinen määrä rahaa, jolla energiainfrastruktuureja, yhteenliittymiä, yhteenliittyntäputkia voitaisiin parantaa. Minun prioriteettini niin olisi käyttää rahaa energiaturvallisuuden kehittämiseen EUn sisällä. Saada aikaan sisämarkkinat energiassa niin, että voitaisiin käydä kauppaa menestyksellä toistensa kanssa EUssa. Mitä hankkeita teidän mielestänne olisi sellaisia, joilla tämä tavoite voitaisiin parhaiten äh, saavuttaa? Ja miten voitte perustella sen, että EUn rahaa käytettäisiin itäisen välimeren vai olisiko niin, että rahat käytettäisiin paremmin niin, että parannetaan yhteenkytkentä Euroopan sisällä tällä hetkellä? Any other requests for the floor? Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Eipä näy. Joten voisinko pyytää yhteenvetoa vastauksia, huomioita. Thank you, Sir Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Mitä itäisen välimeren poliittisen vakauteen tulee, niin kaikki alueen maat tekevät läheistä yhteistyötä Kyproksen kanssa. Kypros, Kreikka, Egypti, Israel, Libanon, niillä on yhteistyötä ja tässä tärkeänä osana on Kypros. Turkki on ainut, joka on ulkopuolella tästä, koska tämä johtuu näistä ongelmista, joita sillä on Kyproksella. Turkilla on omat energiatarpeensa ja energiamarkkinat, jotka voisivat hyötyä Itäisen välimeren kaasu- ja öljyvaroista. Nobelin ja Delekin suosimaa vientireitti kulkee Turkkiin, kunhan tämä ongelma Turkin kanssa saadaan ratkaistua. Ja Euroopan unioni voi todellakin antaa oman panoksensa tähän prosessiin. Ja kun näin tulee tapahtumaan, ja itäisen välimeren kaasun vientireitti Turkkiin ratkeaa, niin silloin saavutetaan myös todella lisääntynyt poliittinen vakaus alueelle. Sitten kun ajatellaan näitä vastaanottoterminaaleja, analyysi, niin siitä oli aivan oikea. Mutta jos nämä terminaalit ovat siellä, niin niitä voidaan paremmin käyttää ottamaan vastaan LNGtä. Ja osa tästä LNGstä voi tulla sitten esimerkiksi Itäiseltä välimereltä ja Kyprokselta. Mitä perusrakenteisiin sitten tulee, ja yhteistyön tukemiseen Itäisellä välimerellä Euroopan unionin toimesta, niin tarvittavat investoinnit eivät ole mitenkään valtaisia. Kysymys on ennen kaikkea tarvittavasta poliittisesta tuesta ja alueen ongelmien tunnustamisesta ja panoksesta niiden ratkaisemiseen. Tietty taloudellinen tuki voi tietysti hyödyttää aluetta, mutta kuten sanoin aikaisemminkin, kakkoisvälimeri tällä hetkellä on jätetty muun EUn ulkopuolelle. Se ei hyödy siitä kaasusta, joka tulee muualle Euroopan unionin. Kaakkoisalue on vahvasti riippuvainen Venäjästä ja sillä ei ole oikein vaihtoehtoja. Bulgaria viime kuussa Azerbaidsanista asti joutui ö, hakemaan kaasunsa tämä, tälle vuosikymmenelle Bulgarissa ollaan epätoivoisia saamaan kaasua, joka ei tulisi Venäjältä, joka olisi Venäjästä riippumatonta. Joten todella tarvitaan monimuotoistamista ja riippumattomuutta kaasun saannin osalta. Kypros on hyvi, hyvässä paikassa. Se voi toimittaa tätä kaasua Kaakkois-Euroopan ja muualle. Ja Eurooppa voi hyötyä siitä, että tätä kaasua kuljetetaan tätä kautta. Tämä voi antaa oman panoksessa myös Euroopan unionin energiaunionille ja lisääntyneelle energiaturvallisuudelle. Kun ajatellaan nyt energiaturvallisuushakuisuutta Euroopan unionissa, on tärkeää asettaa tämä Itäisen välimeren kaasu käytävä EUn energiastrategiaan. Tämä käytävä voi olla erittäin tärkeä ajatellen eri toten eteläistä Eurooppaa ja Kaakkois-Eurooppaa. Niillä ei ole niin paljon joustoa ei-venäläisen kaasun saannissa. Ja sitä paitsi tämä kaasu olisi eurooppalaista kaasua, kuten joku tänään aikaisemmin sanoi, meidän täytyy käyttää kaikkia niitä resursseja, joita meillä on Euroopan unionin alueella, ennen kuin lähdemme etsimään sitä muualta. Ja Kyproshan on Euroopan unionissa. Globaalit kaasuhinnat alenevat ja erot Euroopan ja Aasian kaasuhintojen välillä ovat huomattavasti vähäisemmät kuin muutamia vuosia sitten. Mutta uutta eurooppalaista kaasuntuotantoa täytyy todella rohkaista. Tällä hetkellä strategiasuunnitelmissa ei ole mukana Euroopan unionissa tätä Itäisen välimeren kaasukäytävää. Ja tämä täytyy nyt korjata. Tämän käytävän pitäisi olla Euroopan unionin, Euroopan energiaunionin sydämessä. Tälle on omat syynsä. Tälle on omat syynsä. Ja tällä käytävällä ja Euroopan unionilla voi olla todella merkittävä rooli tässä. Tässä parannisi siis silloin yhteistyö ja vakaus ja todellinen panos saataisiin eteläisen Euroopan ja kaakkois euroopan energian monimuotoistamiselle ja energiaturvallisuudelle ja toimitusvarmuudelle. And... Kiitos vastauksista ja puheesta. Ja sitten siirrymme aiheeseen, joka liittyy suuresti uusiutuviin energialähteisiin. Rova Fuke on BBH-lakimies sekä myös Euroopan uusiutuvien energialähteiden liiton johtaja. Ja alustuksenne rouva Fuke koskettelee hyvin tärkeää aihetta – Euroopan energiaturvallisuusstrategian vihertäminen. Prioriteettina tehokkuus, uusiutuvat ja kysynnän hallinta niin, että käytetään älykkäästi rakennerahoitusta. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. It's a pleasure. Kiitos puheenjohtaja. Hienoa, että saan olla täällä johdantosanat olivat hyvin kohteliaita. Olin ollut tällä alalla töissä 80-luvun loppupuolelta ja on mukava, että voin esitellä meidän kantojamme uusiutuvien energialähteiden teollisuuden alalta. Meillä on yhteys olemassa Euroopan energiavarmuusstrategian ja energia- ja ilmastopaketin välillä – sen pitäisi olla keskeisenä mukana, kun puhutaan ilmasta- ja energiakysymyksistä. Meillä on kansainvälisiä velvoitteita. Eurooppa on sitoutunut moniin ja monen vuoden ajan. Ensinnäkin olemme luvanneet maailmalle, että lähes kokonaan siirrymme hiilen käytöstä energiajärjestelmässämme vuoteen 2050 mennessä – ja että sen jälkeen siirrytään negatiivisiin päästöihin, mutta tämä ei tuntuisi olevan nyt tässä energiavarmuusstrategiassa tavoitteena. Tässä kai katsotaan, miten voidaan huolehtia sitä, että saadaan fossiilisia polttoaineita muualta kuin Venäjältä kolmesta maista. Mutta se, että siirrytään pois riippuvuudesta fossiilisten polttoaineiden ja uraanin suuntaan, tämä saattaisi johtaa nyt suurempaan riippuvuuteen ja siihen, että investoidaan kaasuputkiin esimerkiksi, joita myöhemmin ei ehkä enää tarvita. Tässä energiavarmuusstrategia-asiakirjassa puhutaan kyllä globaalista energiavarmuudesta, mutta kun tätä luen, niin välillä ehkä vähän kyynisesti tuntuisi olevan kyse siitä, että pyritään pelastamaan kaasun tarjolta puolta eikä pyritä tehokkaasti siirtymään energiatehokkuuden ja uusiutuvien energian käytön suuntaan nopeasti. Tällä hetkellä tuntuu siltä, että kun arvomme ovat hyökkäyksen kohtana sellaisten tahojen puolelta, joista emme oikein pidä, ja nämä tahot saavat myös rahaa siitä, mitä me maksamme energiasta. Putinin ongelman ratkaisuna ei ole se, että olemme jotenkin muiden ohjaltavissa. Jos ajatellaan maita, joissa on paljon korruptiota ja epäluotettavuutta, kuten Ukrainassa on ollut, ja kun Venäjä on niin heikommassa asemassa, niin tämä ongelma mielestäni ei heijastu energiavarmuusstrategiaan vaikka on hyvä tehdä sopimus tässä yhteydessä, niin sekin on surullinen tarina. Jos ajatellaan tätä strategia-asiakirjaa, siinä pitäisi parantaa uusiutuvien asemaa ja tehokkuuden asemaa. Pitäisi siirtyä pois hiilestä. Ja siinä on hyviä esimerkkejä. Ja kiittelisin Ruotsia esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden liikennekysymykset. Viime vuosina on tehty aivan uraa uurtavaa työtä tässä yhteydessä. Nyt tarvitaan strategia asiakirjan selkeät aikataulut siinä, mihin halutaan mennä ja miten voidaan tarkastella sitä, onko kehitys kulkemassa oikeaan suuntaan. Tällaisia analyysiä siellä ei oikein ole, eikä sitä, miten nopeasti saadaan hyötyä suurista infrastruktuurihankkeesta. Tässä on otettava huomio lupauksemme siirtyä pois hiilen käytöstä vuoteen 2050 mennessä. En lue teille äh, tästä raportista. Tiedätte sen, mutta siellä on keskeisiä kohtia. Mielestäni kuitenkin liikaa keskitytään kaasuun ainoastaan tai fossiilisiin polttoaineisiin. Tässä ei riittävästi, että voitaisiin edetä. No vähän siellä puhutaan siitä, miten pyrit pyrittäisiin maltistamaan energian kysyntää, mutta tässä ei ole liittävän selkeää suunnitelmaa kuitenkaan siinä, miten energiatehokkuus voisi tulevaisuuden Euroopassa toteutua. Hyvin toimivat integroidut sisämarkkinat, niitä tarvitaan sähkön osalta ja muillakin saroilla. Mutta tässä liikaa jälleen keskitytään ainoastaan yhtälön kahteen osaan ja se ei kata siis koko energiayhtälömme. Jos ajatellaan energiantuotannon lisäämistä EU:ssa, tämä esitetään vähän oudossa yhteydessä, kun näyttäisi siltä, että uusiutuvien ja tehokkuuden osalta on vähän nyt epäselvyyttä koko kysymyksessä. Keskittyminen kaasuun, uraaniin ja ydinvoimaan on todella ällistyttävää. Meillä on niin paljon, tai mitä mahdollisuuksia olemme oppineet jo niin paljon, osoitan vähän lukuja uusiutuvista ja tehokkuudesta. Nyt pitäisi vain noudattaa tätä linjaa, eikä lähteä nyt eri tielle, kun meillä on jo omat vaihtoamme teollisuuden osalta. Ydinvoima ei luo energiaa varmuutta. Se on liian kallista ja se kuormittaa ihmiskuntaa yli 100 000 vuotta kaikkinen vaikutuksineen. Ja meillä on ydinmateriaalin leviämiseen liittyviä ongelmia. Ja tämä on nyt jo sellainen teknologia, joka ei pysty auttamaan meitä näihin tulevaisuudessa. Eikä meillä sähkön kriisiä edes ole tällä hetkellä, joten tämä ei ole keskeinen osa meidän tarinamme tällä hetkellä. Meillä on tämä Hinklin päätös, joka on tehty nyt virasta poistuvan komission aikana. Tämä on todella ällistyttävä, että mahdollistetaan yhdelle maalle se, että voidaan taata yli 90 punnan megawattitunnin hinta niin pitkäksi aikaa. Joten jos Tämä ei ole ensi vuosikymmenen puolessa välissä. Emme ole ihan varmoja. Hinta on mielenkiintoista. Siihen viitattiin jo myös infrastruktuurin hintaan. Tässä hintoja, jos ajatellaan uutta ydinvoimaa verrattuna siihen, mitä maksetaan nyt jo aurinkovoimasta. Yhdistyneen kuningaskunnan kuvassa tässä sitten, jos katsotaan Saksa onshore, offshore – nyt jo paljon alhaisempi hinta kuin mitä maksettaisiin ydinvoimasta ensi vuosikymmenellä vielä. Toisaalta meillä on uusiutuvia, jotka toteutuvat hyvin. Saksa on tehnyt päätöksiä, kuten muut maat. Saksassa sanotaan, että ei enää ydinvoimaa ja mitä silloin tehdään sen sijaan. Ja tässä nähdään se, miten paljon uusiutuvia käytetään Saksassa ja millä aloilla. Tässä nähdään, että kaikki ei ole ihan niin ruusuista. Paljon on tehtävä edelleen liikennealalla, kuljetusalalla ja varmasti energiatehokkuuden alalla on tuossakin maassa vielä paljon tehtävää. Meidän keskeisiä haasteita, mutta myöskin ratkaisuja. mennään tässä vähän pidemmälle Nyt tiedämme, että vaikka tukimekanismeja kaikenlaista on, on aloitteita alueellisella tasolla. energia, kaupungit esimerkiksi ja kaupungin johtajien ilmastosopimus 83 hanketta Suomen, Bulgarian, Viron esimerkkien mukaisesti. 8 miljoonaa asukasta jo tällaisen kestävän toiminnan suunnitelmat – jotka maksavat kahdeksan miljardia, mutta kuitenkin säästetään paljon. Voidaan luopua pitkälti fossiilisen kaasun kysynnästä ja luoda paljon uusia työpaikkoja. Tätä työtä tehdään nyt päivittäin ja minä olen mukana luomassa tällaisia yhteisöllisiä järjestelmiä ja olen ollut jo pitkän aikaa. Sanoisin vain, että on hyviä mahdollisuuksia – parantaa investointeja infrastruktuurirahastojen kautta. Asiakirjassa sellaisia mahdollisuuksia on, mutta ehkä tarvitaan vähän lisää selvyyttä tässä siihen, minkälainen sanamuoto syntyy infrastruktuurin ympärille kestävien energiainfrastruktuurimuutosten osalta. Pari esimerkkiä alueellisista esimerkkeistä, hyvistä esimerkkeistä. Puolan kaltainen maa esimerkiksi hyvin mielenkiintoisesti on käyttänyt erityisrahaston varoja, jotta voitaisiin tukea enemmän vihreää taloutta ja vihreää energiaa. Voisin jatkaa esitellen tällaisia menestyksekkäitä ohjelmia, energiatehokkaat, julkiset rakennukset, energiatehokas, katujen valaistus, kaupunkiliikenne ja niin edelleen. Todella mielenkiintoinen rahoitusväline, jota käytetään maassa, jossa yleensä puhutaan paljon siitä, että käytetään liikaa hiiltä. Unkarin osalta myös mielenkiintoinen hanke, jossa on täysin muutettu lämmitysjärjestelmää. On käytetty biomassaa melko suuren yhteisön osalta ja se toimii valtavan hyvin. Joten voisin jatkaa esittelemällä vielä Viron rahasta. Kaikki menestystarinat eivät saa tässä riittävästi aikaa. Voitte toki lukea näistä itsekin. Nämä hankkeet ansaisisivat vähän enemmän näkyvyyttä Euroopan tasolla, jotta voitaisiin auttaa maita luomaan parempia rakenteita ja käyttämään näitä astovaroja paremmin. Taidan Taidan päättää puheenvuoroni tähän. Kiitos. Kiitos paljon puheestanne. Keskustelu alkaa. Herra Saudargas, kuten yleensä esitteli. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos näin kattavasta analyysistä energiatehokkuustilanteesta, uusiutuvista Erityisesti panisin merkille hyvin tärkeän näkökohdan, jota käsittelitte, nimittäin, että pitäisi ottaa huomioon yleisessä energiaturvallisuusstrategiassa se, että olisi hienojakoisempi lähestymistapa paikallisella tasolla, koska energiaturvallisuuskysymys pitäisi ratkaista myös paikallistasolla korkean poliittisen tason lisäksi, ja tässä huomioon ovat erityisen tärkeitä. Esititte kovin vahvoja argumentteja uusiutuvien puolesta muita energialähteitä vastaan, mutta haluaisin kääntää toisin päin ja kysyä, voisitteko käsitellä vähän enemmän sitä tulevaisuuden näkymää, että mi, miten uusiutuvat voivat tulla kilpailukykyisiksi? Miten tulevaisuudessa voidaan uskoa tule, uusiutuviin, että ne olisivat todellakin luotettava energianlähde? Kiitoksia herra Karins. Thank you very much. Uh... Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Ja kiitos tästä mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Ymmärsin luulakseni yhten, yhden viesteistänne niin, että ydinvoima on huono, uusiutuvat energialähteet ovat hyviä. Ja teidän esimerkkinne tuli Saksasta. Maasta, joka on siirtynyt ja siirtymässä ydinvoimasta uusiutuviin energialähteisiin. Mutta se, mitä nyt oikeasti tapahtuu, jos sitä tarkastellaan, niin saksalaiset ö, voimalayhtiöt siirtyvätkin ydinvoimasta hiilivoimaan, kuten Claude Turmes aikaisemmin sanoi. Valitettavasti näin on. No, tämähän, tämä on arvo, arvio, mutta tämä on ollut tässä nyt lopputulos. Hintasignaalit määräävät teollisuuden toimista. Yhdysvallat tuottaa liuskekaasua, Yhdysvaltalaiset yritykset avaavat kaasulaitoksia, sulkevat hiililaitoksia. Hiiltä tulee enemmän markkinoille ja hinnat laskevat ja sitten eurooppalaiset yritykset alkavat käyttää enemmän hiiltä ja hiilen hinta kasvaa. Meillä on enemmän lainsäädäntöä kuin Yhdysvalloissa ja tämäkin vaikuttaa hintoihin uusiutuvien energialähteiden maailmassa. En minä mitenkään kiistä tätä, tämä on aivan loistava maailma, mutta mitä teidän mielestäni pitäisi tapahtua tässä maailmassa, jotta uusiutuvista energialähteistä tulisi todella kilpailukykyisiä, jos maa tekee poliittisen päätöksen siirtymisestä ydinvoimasta tai hiilivoimasta, niin se voisi tehdä sen niin, että yritykset olisivat yhä kilpailukykyisiä ja kuluttajat saisivat edelleen maksettavissa olevan hinnan. Kiitos, herra Ransdorf. Kiitos, puheenjohtaja. Olemme siis kuulleet, että ydinvoimalat eivät ole ratkaisu energiaturvallisuusongelmaan. Meille Tsekin tasavallassa se on. Meillä on joet niin matalia, että vaikea saada vesivoimaa. On meillä ongelmia uusiutuvinkin kanssa. Ne ovat hyvä täydentävänä resurssina. Siis täydentävänä lähteenä. Mutta täytyy sanoa, että tulivoimaloiden tapauksessa hinta tuotetulle energialle on 3,5 prosenttia. Ei kun kolme ja puoli kertaa suurempi kuin Emelinin ydinvoimalaitoksessa. Aurinkovoimassa 13 kertaa suurempi. Koska 500 tuntia aurinkokennot toimivat vuodessa. 1800 tuntia sitten tässä toisessa tapauksessa tuulessa. Eli kun olemme viimeksi suuri viejä, niin meillä on vähän eri näkökulma. Kiitos. Ja herra Javor, varjoesittelijä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset tästä esityksestä. Ja te olitte myös tämän aamun ainut naispuhuja. Haluaisin hieman palata tähän asiaan, jonka edellinen puhuja herra Vardi toi esille, eli infrastruktuuriongelmat. Hän mainitsi, että vaikka uusiutuvat energiat olisivat kilpailukykyisiä verrattuna fossiilisiin energialähteisiin tai ydinvoimaan, niin infrastruktuuri ongelma on olemassa ja on hankala siirtyä pois ydinvoima- ja fossiilienergiajärjestelmästä, koska infrastruktuuri energian osalta on, se perustuu ja se palvelee fossiilista ja ydinenergiavoimaa. Kysymykseni kuuluukin seuraavalla tavalla. Mitä mieltä olette tästä energiaa Äh, turvallisuusstrategiasta, joka keskittyy vahvasti fossiilisiin polttoaineisiin ja kaasuun. Ja sen sijaan, että se pitkällä aikavälillä turvaisi energiaturvallisuuden, niin eikö se lukitse ja sulje Euroopan pahemmin kuin koskaan tähän fossiilisten polttoaineiden järjestelmään. Ja joskushan kuulemme argumentteja siitä, että no kyllähän voi investoida uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuuteen, mutta niiden rinnalla meidän täytyy myös käyttää rahaa myös ydinvoimaan ja kaasutuotantoon. Miten te näette tämän yhdistelmän? Onko mahdollista rakentaa eurooppalaista energiajärjestelmää, joka johon sopii myös energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet yhtä lailla kuin ydinvoima ja fossiiliset eh, energialähteet. Onko tämä mahdollista vai ei? Thank you very much, madam. Kiitos, että Ibler. Kiitos puheenjohtaja. Pysin puheenvuoroa sen jälkeen, kun kollega tässä piti puheenvuoron ryhmämme vastaava asiassa. Nyt kun Puhuitte uusiutuvien puolesta, toivotan sille kaikkea hyvää, mutta olen täysin samaa mieltä siitä, mitä kollega tässä juuri sanoi, että tietysti kysyntä määrää hinnan ja uusiutuvissakin on niin. Ja sitten on tukiaisia uusiutuville, niin kuin EEGn kautta olisi Saksassa ollut, niin silloin olisi kysyntä ollut aivan eri tasolla. Tarvitsemme peruskuormakykyistä virtaa sähköä Saksassa. Siihen eivät uusiutuvat riitä, tarvitaan peruskuormalähteitä siihen. Sen vuoksi on hiilivoimalat, haluaisimme kaasuvoimaloita rakennettavaksi, eivät ole tällä hetkellä rahoitettavissa. Saksassa on myös keskustelu, kuten Ranskassa, UKssa, kapasiteettimarkkinoiden rakentaminen, sitä puhutaan myös Euroopan tasolla. Mitä sanotte koko tästä kehityskulusta ja puhutaan toimitusturvallisuudesta, ja kun kuitenkin tarvitsemme peruskuormakykyistä virtaa kaikista tutkimuksista, investoinnista, tutkimuksista huolimatta ei ole varastointimahdollisuutta tai vain rajo, rajo, rajalliset uusiutuville, mutta ei se riitä. Ei, ainakaan sellaiselle maalle kuin Saksalle, kun meillä on niin suuri osa teollisuustuotantoa. Thank you very much, Madame. Kiitos teille. Sitten herra Zorinjo. Muito obrigado, senhor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää rouva Fugeeta tästä loistavasta puheenvuorosta esittelystä, jonka hän piti meille. Me tarvitsemme yhteiset, turvalliset, kilpailukykyiset energiamarkkinat. Tämä on selvää ja jotta se voisi, nämä markkinat voisivat olla yhtä aikaa turvalliset ja kilpailukykyiset, niiden täytyy olla joustavat ja monimuotoiset. Kaikki energialähteet, kaikki teknologiat ovat tärkeitä ja niitä täytyy voida yhdistää. Sitten uusiutuvien energian muotojen hinta, sehän riippuu kontekstista koska fossiilisten polttoaineiden hinta riippuu myös siitä kontekstissa, jossa ne luotiin, kun hinta muodostui. Joidenkin vuosien ajan olin vastuus energiakysymyksistä Portugalin hallituksista ja tuulivoima ja vesivoiman yhdistelmä laski Portugalissa energian keskihintaa, koska me onnistuimme saamaan tuulivoimaa hyvin edullisesti 70 euroa megawatti suurin piirtein. Ja sitten me myös saimme hyvän varastointijärjestelmän niin, että emme menettäneet tuulituotantoa, tuulivoiman tuotantoa silloin, kun tuota ö, energiaa ei käytetty. Mutta vielä halvempaa tästä tulisi, jos me voisimme viedä Olisimme voineet viedä energiaa, mutta emme voineet. Usein esitetään kysymys verkkojen hinnoista. Kollegat sanoivat, että 27 prosenttia uusiutuvista energiasta niillä on vaikeuksia verkossa. Portugalissa esimerkiksi jakoverkosto tukee sataprosenttisesti uusiutuvia energialähteitä. Keskiarvo on 70 prosenttia. Lopuhinta siis riippuu tästä luodusta kontekstista. Lopuhinta ei ole pelkkä tuotantohinta. Ja konkreettisesti haluaisin kun kysyä kutsuvieraltamme, millä tavalla te suhtaudutte tähän 15 prosentin tavoitteeseen yhteenliitettävyydestä ja kun ajatellaan myös Euroopan energiatuotannon vihertymistä ja energiaturvallisuutta. Millä tavalla me voimme myös hyödyntää kansalaisyhdyskuntaa ja millä tavalla voimme osoittaa sille, että tämä on erittäin tärkeä asia? Girl. Kiitos. Herra Keli seuraavana. Herra Keli. Kiitos. Esititte mielenkiintoisia näkökohtia. Erityisesti mainitsitte halon tuottaa liikenne- ja lämmityspalvelu ilman hiiltä ja sitä täytyykin painottaa tulevina vuosina. Ihan eilen illalla olimme muutaman MEPin kanssa vierailulla polttokenno ja sähköauto tuotannossa tehtiin vierailukohteessa mielenkiintoisia asioita. Ja toivottavasti tulevaisuudessa onkin kannattavia autoja. Ja se vaikuttaisi siis merkittävästi fossiilisiin polttoaineisiin ja liikenteeseen. Mainitsitte uusiutuvat. Kollega tässä mainitsi kannattavuudesta, mikä on tärkeää. Oman maani osalta on myös tärkeää se, että kasvavassa määrin vastustetaan tuulivoimaloita terveyssyistä. Perustuuko se sitten tieteelliseen näyttöön vai ei, mutta joka tapauksessa näin asia nähdään. Tähän täytyy kiinnittää myös huomiota. Kiitos. Thank you very much. Kiitos, Rova Werner. Ja, eh, vielen dank. Niin, kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitokset teille. Vafokia tästä loistavasta alustuksesta. Saksan liittotasavallassahan todella on niin, että uusiutuvat ovat hintojen osalta samalla tasolla tai jopa alemmalla, kun ajatellaan ydinvoiman ehkä loppusäilytyshintaa vielä, niin silloin hintaero olisi ehkä vielä suurempi ydinvoiman sähkön hinta nousisi suhteessa uusiutuvista syntyvään minä luulin aina, että uusiutuvat energiat tarvitsevat hajautettua verkkoa ja että perinteinen tarvitsee tällaista keskitetympää verkostoa. Ja nyt nämä kahdet verkot toimivat rinnakkain. Miten tässä voitaisiin siirtyä uusiutuvan energian suuntaan niin, että päästään pois näistä vanhoista fossiilisista voimalaitoksista. Ja vielä aihe, jonka kollega mainitsi, yhteenliitännät, uusiutuvat energiat tulevat paremmin käyttöön, jos meillä olisi energiaunionia. Lopulta saataisiin 15 prosenttisesti luotua näitä yhteenliitäntöjä. Kiitos. Uh, thank you very much. Any other requests for the floor? Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei ollut muita. Jos sopii rouva, niin vastaukset. Mr. Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Lähden liikkeelle tietenkin esittelijän kysymyksistä ja kysymyksistä, jotka liittyivät hintoihin hiilin, hiilen osalta – jos meillä on päästökauppa, tällainen hinta, jonka voi antaa ikään kuin pikkupalkintona jossain lasten synttärilahjoilla, äh, juhlilla. No, tämä päätös, joka tehtiin viimeksi, ei ollut hyvä, jos ajatellaan Euroopan päästökauppajärjestelmän toteuttamista – voimme olla tyytymättömiä tähän. Minut on usein kutsuttu kaasuteollisuuden konferensseihin ja mielelläni käyn. Ja jos ajatellaan, mikä olisi paras tapa päästä kohti 2050 tavoitteita, niin ei ainakaan hiiltä pitäisi käyttää mieluummin ehkä kaasua. Energiaa varmuuskysymyksen osalta hintarakenteen pitää olla kunnollinen. Useampi puhuja on sanonut, esimerkiksi edustaja Niebler, jonka työtä arvostan kovasti Saksassa esimerkiksi, niin me olemme maksaneet, investoineet siihen, että energiaa uudistetaan. Ja nyt saamme jotain takaisin näistä investoinneista. Jos ajatellaan, että uusiutuvia energiaa lähteitä käytetään tehokkaammin, tämä on kiinnostava lähde teollisuuden toimijoille meille ja muualla. Tämä on kiinnostava asia. Meillä on myöskin järjestelmä Saksassa, joka on tavallaan sosiaalinen järjestelmä. Me haluamme teollistuneen maan ja siksi me olemme tukeneet paljon energiaa käyttäviä teollisuuden aloja. Tämä on yhteiskunnallinen päätös, joka ehkä luo vähän lisää kustannuksia yksittäisille käyttäjille. Tämä ylimääräinen maksu oikeastaan on nyt jo vähenemään päin, joten tässäkin on muutoksia tapahtunut tällä hetkellä. Ne kysymykset, jotka liittyvät siihen, miten tuotanto vaihtelee – ja sitä ei saada tasaisesti. Minusta tuntuu, että tässä on päästävä eteenpäin teidän avullanne komission avulla. Toivon, että jäsenvaltiot tekevät parempaa yhteistyötä kuin tähän mennessä. Se, että ei ole uusia sitovia tavoitteita, on väärä viesti sinänsä. Tästä ajatuksesta on päästävä eroon. Markkinoille pääsystä. Saksassa, jos ajatellaan onshore tuulivoimaan, niin yli 70 prosenttia ajasta siirrytään kuukausittain markkinoille. Eli tämä järjestelmä toimii. Infrastruktuurivaikutukset ovat merkittäviä, kun ajatellaan sitä, mitä me jätämme myös jälkeemme. Mitä enemmän on erilaisia uusiutuvia energialähteitä siellä verkosta ja mitään älykkäämpiä, niin eikä tämä ole niin hankala asia tai jotain taikuutta. Me teimme yhteistyötä Saksassa tahojen kanssa, jotka kohtavat näitä ongelmia päivittäin, mutta meillä on yhteisliitäntöjä myös muihin maihin. Jos ajatellaan, mitä aikaisempi Portugalin ministeri sanoi, että Ranska pitää Portugalia ja Espanjaa tavallaan pantivankeina, niin meidän pitää saada tämä yhteenliitänä toimimaan lopulta. Tutkimusta on tehtävä paljon tähän, miten saadaan vielä älykkäämpiä verkkoja aikaiseksi, miten voidaan löytää uusia ratkaisuja muilla kuin sähkön alalla erityisesti. Emme ole vielä ihan niin pitkällä, mutta toisaalta on niin paljon mitä on nyt jo saatu aikaiseksi, joita on tehty meidän vanhojen pelaajien alalta Siemens ja niin edelleen, miten saadaan esimerkiksi moottoritelle pohdittua sitä, miten saadaan erityiset raiteet rekkaliikenteeseen ja jos ajatellaan, että omassa maassani järjestelmäni niin voi saada vain 500 tuntia käyttöön, niin se on kyllä hyvin tehotonta, eikä mahdollista älykkään suunnittelun kautta. Pohjois-Saksassa ja Tanskassa ollaan yli 900 tunnissa ja ihmiset antavat kyllä väärää tietoa ja tämä suututtaa minua. Tämä olisi voinut olla oikea viesti 15 vuotta sitten. Tämä minun on sanottava. Pahoittelen. Joten infrastruktuuri, kuten jo sanoinkin, olisi todella hyvä, jos parlamentti voisi pyytää komissiota tutkimaan tätä koko kaasukysymystä, koska minun käsittääkseni kyllä huonoa investointia tapahtuu nyt paljon ja tämä ei edistä mitenkään myöskään suuria kaasun myyjiä, joiden pitää voida sopeutua. Jos ajatellaan esimerkiksi öljyalan kehitystä, ja sanotaan tällaisia viestejä, ja päätän puheenvuoron ihan pian, sanotaan vain, että Putin aiheuttaa liikaa ongelmia, että katsotaan mistä muualta voitaisiin saada tänne kaasua. Tämä on nyt vähän vanhentunutta ja turhaa. Ja sitten kapasiteettikysymyksistä vielä, mitä enemmän uudist muuttuvaa on siellä verkostoissa, niin sitä enemmän vanhan energian toimijat häiritsevät siellä, mutta me tarvitsemme kyllä älykkäitä verkkoja näitä yhteen liitäntöjä kaikkein eniten. Päätän puheenvuoroni tähän, kiitos. Thank At least I have this red thing here. <laughs> have you answered? Palautua punainen valo tuossa. Um, I think more or less. Minusta tuntuu, että olen vastannut suurin piirtein kysymyksiin. Sitten siihen, miten meillä on varaa näihin asioihin. Sen taisi ollakin tuolla, jos ajattelette kalvokuvaa, jota osoittin. Mitä maksamme hinklipointista ja mitä vain maksamme tuulivoimasta tällä hetkellä. Ja tässä on nähty hinnan laskevan vuosittain uusiutuvien energialähteiden osalta, kun tullaan vuoteen 2024 kun tämän laitoksen pitäisi olla käynnissä meneillä, olisi vielä alhaisemmat hinnat ja vähemmän kuormitusta ja ongelmia siinä, miten päästään infrastruktuurista toiseen. Eli joskus olen kyllä ihan ällistynyt. Ja ehkä vähän kyynisestikin voisin sanoa, että jos keskijohtoyrityksessä tulisi esittelemään tällaista asiakirjaa, joka olisi nyt parannettavana ilman kunnollisia taloudellisia analyysejä ja vaikutusten arviointeja, niin minusta tuntuisi kyllä, että yrityksen johdossa kyllä minä ajattelisin, että joudummeko tässä perikatoon. Joo. Kiitos teille vastauksesta ja puheestanne. Ja nyt yhteenveto koko keskustelusta. Viisi pääpuhujaa ovat vielä täällä. Kiitos siitä, että olemme täällä vielä kaikki yhdessä. Ja hyvä esittelijä, voisinko pyytää sitten loppuyhteenvetoanne? Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia arvoisia puhujia Kuulemistilaisuudella on suuri vaikutus mietintöön, jota valmistellaan parlamentissa. Tänään alustuksissa ja kysymyksissä ja vastauksissa on käsitelty uskoakseni kaikkia eri osa-alueita, jotka on myös mukana komission tiedonannossa. On puhuttu kaasusta, öljystä, uusiutuvista, ydinvoimasta ja energiatehokkuudesta tietysti. En tietenkään käsittele näitä yksityiskohtia nyt sen syvemmälti, koska ne varmasti tulevat mietintöön mukaan. Ja mekin jatkamme keskustelujamme. Keskustelu jatkuu valiokunnassa ja parlamentissa kaikista näistä erityiskysymyksistä. Tietysti olemme saaneet syvempää näkemystä ongelmiin. Tästä haluaisin vielä kerran kiittää kaikkia puhujia. Ihan vain muutama yleisluonteinen huomio. Puhuin siitä jo alussa. Että jotta meillä olisi todellista energiaturvallisuutta ja siihen liittyvä strategia Euroopalle, niin sen ei pitäisi olla yhden talven strategia. Ei pelkästään, että valmistaudutaan seuraavaan talveen. Strategian pitäisi olla pitkäaikainen. Ja jotta tähän päästään, täytyy ottaa kaikki tekniset näkökohdat tietysti huomioon, mutta toinen oppimamme asia tänään on se, että energia on ala, jossa täytyy ottaa poliittinen tilanne huomioon, geopoliittinen tilanne koko maailmassa. Olemme keskustelleet kaikista näkökohdista. Puhutaan sitten öljystä, kaasusta tai ydinvoimasta. Ehkä elämään kuuluu, että jos puhutaan energiasta, niin siihen liittyy aina poliittisia jännitteitä. Mutta tätä poliittista ulottuvuutta ei periaatteessa pitäisi välttää. Täytyy vain tehdä oikeat poliittiset päätökset. Poliittisointia ei pidä energiasiassa välttää, mutta tarvitsemme oikeita ja perusteltuja ja ratkaisuja ja todellisia teknisiä analyysejä perusteltuja taloudellisia analyysejä, poliittisia tavoitteita ja kantoja. No se, mitä on tämän päivän keskustelusta opittu, niin siitä vain yksi loppuhuomio. Täytyy tarkastella lähemmin sitä, mitä energiaturvallisuusstrategiasta puhutaan. koska puhumme siitä, että vähennetään riippuvuutta tuonnista, mutta tosiasia on se, että riippuvuus ennusteiden mukaan lisääntyy. Ja me puhumme riippuvuuden vähentämisestä. Kyllä me edelleenkin olemme riippuvaisia. Mikä on sitten turvallisuutta? Turvallisuus on taakan jakoa riippuvuudessa. Riippuvuus ei sinänsä ole se suuri ongelma. Tarvitsemme riippuvuuden eriyttämistä niin, että ei olla riippuvaisia yhdestä lähteestä, jota käytetään poliittiseen vaikuttamiseen Euroopassa. Se on solidaarisuuden merkitys. Että täytyy tarjota markkinat, infrastruktuuri, mahdollisuudet jakaa tätä taakkaa kaikkien jäsenvaltioiden kesken miten tahansa sitten yritetäänkin vaikuttaa ulkopuolelta. Kovasti puheenjohtaja, kiitoksia. Kiitos kaikille alustajille. Tällä on suuri vaikutus mietintöömme ja jatkamme keskustelua. Kiitos. You, as you know. Kiitos, kuten tiedätte. Energiakolmiomme aloitimme turvallisuudesta, koska hyvin helposti voidaan kuvitella, että jos on enemmän turvallisuutta, niin saadaan enemmän mahdollisuuksia saada aikaan myös kilpailukykyiset hinnat, alemmat hinnat. Energiayhtiöille se ei ole ehkä hyvä uutinen, mutta se on oikein hyvä uutinen muulle taloudelle, kansalaisille, pk-yrityksille ja niin edelleen, niin edelleen. Niin, että päästään kriisistä ulos. Tarvitaan myös suojelua, se on ihan selvä. Eli tässä on vain alku ja keskustelu jatkuu kolmas joulukuuta keskustelemme mietinnöstämme. Euroopan energiaturvallisuusstrategia on keskustelun kohteena, eli jatketaan kuukauden päästä. Kiitos teille kaikille keskustelusta, mutta ennen kaikkea puhujat. Kaksi heistä ovat puhujakorokkeella, Rova Fouquet ja Charles Elinas, ja kolme muuta, professori Bardi, Vaclav Bartuska ja Romas Vedas. Kaikki istuvat täällä kanssamme. Suuret kiitokset teille kaikille huomiostanne. Ja toivottavasti nähdään myös tulevaisuudessa ja keskustellaan silloinkin. Kiitos kovasti. And, uh, three o'clock. Kello kolme. Toinen osa kokoustamme. Lyhyt tauko.